So, good afternoon everyone. In the whole... Hyvää iltapäivää. Toivottavasti saamme valot päälle. En tiedä, miksi olemme tällaisessa hyvin teatterin omaisessa ympäristössä. Someone is dealing with the light. Toivottavasti nyt joku hoitelee tämän valoasian kuntoon. Käynnistetään nyt tämänpäiväinen kokous. Jos kukaan ei vastusta, katsomme, että esityslista luonnos hyväksytään ilman muutoksia. Muutama ilmoitusasia. Ympäristövaliokunta järjestää kaksi ylimääräistä kokousta maaliskuun Strasbourgin istunnossa. Maanantaina 12. maaliskuuta kello 19 äänestämme edustaja Lavia mietinnöstä ja siinä kyse on lääkeviraston siirrosta. Ja sitten keskiviikkona 14. maaliskuuta kello 14.15.30 käymme näkemysten vaihdon komission jäsen Bienkovskan kanssa. Ja aiheena ovat äh, EMIS-valiokunnan suositukset ja niiden seuranta. Seuraavaksi kansioissanne on katsaus valiokuntamatta jatkoista Porto Margeran ja EFSAan Parmaan. Täysistunto on palauttanut käsiteltäväksi äh, uusiutuvien energialähteiden aiheen ja ensimmäinen kolmikanta järjestetään huomenna aamulla esittelijänä Bas Eikaut. Hän on ympäristövaliokunnan esittelijä ja näin ollen hän on myös parlamentin neuvottelutiimin jäsen. Hän osallistuu kolmikantakokouksiin, valmisteleviin kokouksiin ja neuvottelee niistä tekstin osista, joissa ympäristövaliokunnalla on toimivaltuus. Meillä on 20 kielellä tulkkaus tavanomaiseen tapaan ja asiakirjat on toimitettu sähköisesti. Kokous välitetään myös suoratoistona internettiin. Sitten koordinaattoreiden suositukset on toimitettu teille sähköisesti 20. päivältä helmikuuta. Jos vastustusta ei ole, katsomme, että suositukset on hyväksytty. Sama pätee myös pöytäkirjoihin kokouksestamme 11. päivä tammikuuta. Jos kokouksen loppuun mennessä kukaan ei esitä vastalauseita, niin pöytäkirjat on hyväksytty. No niin. Näyttää siltä, että katto olisi vankkaa tekoa, mutta kummallisia ääniä sieltä kuuluu. Toivottavasti siitä ei koidu ongelmia. Sitten raporttia toimielinten välisistä neuvotteluista. Viimeinen kolmikanta kokous järjestettiin. Kyse on ihmisten ja eläinten lääkintään käytettävistä tuotteista ja lääkeviraston perustamisesta. 21. helmikuuta järjestettiin tämä kokous ja siellä päästiin poliittiseen sopimukseen kaikista aiheista. Kuitenkin ensimmäisessä kolmikannassa päätettiin, että viimeistely on mahdollinen sitten, kun Grostetin mietinnöstäkin on sovittu ja tekniset linjaukset on suoritettu. No sitten, kun kyse on energiaunionin hallinnosta, epävirallisessa kolmikannassa keskustelut perustuivat parlamentin kannalle sellaisena, kun se hyväksyttiin 17. tammikuuta ja neuvosto hyväksyi kantansa 18. joulukuuta. Niitä on myös päivitetty parlamentin tarkistuksilla. Niin kuin sanoin, ensimmäinen näkemysten vaihto järjestettiin tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä tässä ehdotuksessa. Neuvoston ja parlamentin mm, kantoja vertailtiin teknisellä tasolla – käsiteltiin kasvihuonekaasu, inventaaria, politiikkaa, sopeutumisraportointia, teknologista tukea kehitysmaille, päästökauppatuloja, vuosikertomuksia ja myös tarkistuksia polttoaineiden laatua käsittelevän direktiivin. Nyt voimme siirtyä ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen esityslistallamme. Kyse on eurooppalaisesta yhteinen terveystoimintasuunnitelmasta ja mikrobiresistenssistä. Ensin puheenvuoron saa esittelijä Karin Kadenbach. Olkaa hyvä. Ja, en... Kiitos ja tervetuloa Tervetuloa kaikille. Mikrobilääkeresistenttiys on asia, jota tässä valiokunnassa on käsitelty jo moneen kertaan. Ja se on ollut myös komissiossa monien keskusteluiden aiheena. Ja samoin Euroopan unionin virastoissa. Siitä huolimatta voimme todeta, että monet siitä, mitä kuluneina vuosina on keskusteltu ja on mietitty erilaisia toimia, me olemme tällä hetkellä toisen komission toimintaohjelman puolivaiheessa, Siihen tämä mietintö myös liittyykin, eli yksi terveysperiaate sekä ja se, että on kaiken näköisiä toimintaohjeita, joita jäsenvaltiot osittain ovat täytäntöön panneet ja muutama luku ehkä tässä mainittakseni. Mikrobilääkeresistenttiys merkitsee sitä, että lääkkeet eivät toimi tiettyihin bakteereihin. Eli jos tilanne kehittyy samalla tavalla kuin nykyisin, niin voi olla niin, että parin vuoden kuluttua jokin pieni sairaus tänä päivänä parin vuoden kuluttua voisi olla tappava. Ja että muutaman vuoden kuluttua emme esimerkiksi voi tehdä elinsiirtoja enää niin paljon, koska elinsiirtoja ei voi tehdä, eivätkä ne toimi ilman toimivia antibiootteja. Ja tätä luetteloa voisi jatkaa loputtomiin. Ja globaalilla tasolla me puhumme noin 700 000 kuolintapauksesta vuosittain, jotka johtuvat vain ja ainoastaan tästä mikrobilääkeresistenttiydestä. Ja minä uskon, että nämä luvut eh, eivät edes heijastele todellista tilannetta, vaan todelliset luvut ovat selkeästi korkeammat. Tähän lisäksi tulee vielä eh, muita lukuja, kuten tällaista terapioihin liittyvät eh, sairaudet esimerkiksi sairaaloissa ja hoitokodeissa. Sairaudet, joita siellä, joita siellä käsitellään, hoidetaan, niin äh, siellä voi syntyä tavallaan uusia bakteereita, joita tuskin voidaan käsi hoitaa enää antibiooteilla. Ja tämä johtaa 37 000 kuolintapaukseen Euroopan unionissa vuosittain. Ja todennäköiset luvut ovat vielä korkeammat. Eli me puhumme todella vakavasta kuormituksesta sekä esimerkiksi potilaille, koska hoito tehoa hitaasti tai ei tehoa ollenkaan. Ja tämä tuo myös terveydenhuoltojärjestelmään korkeat lisäkustannukset ja olemme äh, saaneet Maailmanpankilta arvion, että kustannukset, no niin nyt minulla ei olekaan sitä lukua tässä. Kokonais arvioon, että vuoteen 2050 mikrobilääkeresistentit äh, infektiot äh, tulevat johtamaan Äh, sellaisiin lukuihin, että äh, esimerkiksi finanssikriisi oli pikkutekijä. Eli tällä hetkellä tilanne on se, että meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. No, kuinka sitten äh, ollaan päädytty tähän mikrobilääkeresistenttitilanteeseen? No, sen jälkeen kun penisiliini otettiin käyttöön, niin sitä on pidetty tällaisena kaiken pelastavana lääkkeenä. Ja sen vuoksi sitä on myös käytetty tavallaan epätarkoituksenmukaisesti. Sitä on kirjoitettu liikaa ja on annettu tällaisia yleisantibiootteja ilman, että on tehty mitään selkeitä diagnooseja. Ja yhä vielä nyky aikanakin, kun on esimerkiksi influenssa-aika ja flunssa-aika, että ihmiset, joilla on virus, infektio menevät apteekkiin tai lääkäriin ja äh, vaativat saada antibiootteja ja joissain tapauksissa se onnistuukin. Eli kun äh, he painottavat, niin ilman että kunnollista tutkimusta on tehty, he saavat antibiootteja. Ja sen lisäksi tulee myös tämä itselääkitys, jota harrastettiin ainakin aikaisemmin erittäin paljon. Monilla ihmisillä oli kotiapteekeissaan, lääkekaapeissansa antibiootteja, joita he sitten itse itselleen määräsivät. Viime vuosina ja viime vuosikymmeninä on ryhdytty käyttämään antibiootteja myös hyvin paljon maataloudessa – Tällä hetkellä se on Euroopan tasolla kiellettyä, nimittäin, tai siis se että on kiellettyä, että antibiootteja ei enää saa käyttää tällaisena kasvun nopeuttajana paitsi että muualla maailmassa näin vielä tehdään. Tästä on toki keskusteltu viime aikana eri talousfoorumeilla globaalisti. Ja yritämme eh, saada ihmiset eh, huomioimaan sen, että meidän täytyy myös kauppasuhteissamme huomioida se, miten kauppakumppanuusmaissa eh, seurataan esimerkiksi lihantuotantoa. ja tämä tällainen antibiootteiden ennaltaehkäisevä käyttö eläinten karjan kasvatuksessa on kielletty. Sen lisäksi on koko joukko erilaisia vaatimuksia, joita olen tehnyt tässä minun suosituksessani, joka teillä on tässä, kun komissio laati toista toimintasuunnitelmaa, niin haluan tässä, tässä yhteydessä myös selkeästi sanoa, niin minulle tässä oli tavallaan, tämä toimintasuunnitelma oli tällainen äh, tavallaan niin luura, luuranko, jossa ei ollut lihaa luiden päällä, vaan meidän täytyy tätä nyt syventää. Me, meidän täytyy syventää tätä monilla aloilla. Me tarvitsemme parempaa koulutusta ja opetusta kaikille, jotka toimivat terveydenhuollossa, samoin kuin myös potilaille. Eli äh, täytyisi saada ihmistä ymmärtämään tätä paremmin. Sen lisäksi täytyisi olla selkeät koulutussuunnitelmat ja kriteerit äh, esimerkiksi lääkäreille, samoin kuin eläinlääkäreille. Ne jotka käyttävät äh, antibiootteja, äh, varsinkin maataloudessa, että he tietävät äh, negatiivin negatiiviset vaikutukset, joita antibiooteilla voi olla ja tulee selvittää paremmin mikrobilääkeresistenttiys. Eli siis koulutus on tässä asiassa hyvin tärkeää. Tärkeää on myös se, että ne antibiootit, joita jo on markkinoilla, niin kutsuttuja vanhoja antibiootteja, voitaisiinko niitä hieman äh, tavallaan äh, hieman tarkistaa ja tarkistaa yksittäiset molekyylit ja varmistaa se, että äh, se mitä käytetään on todellakin vaikuttavaa ja, ja auttavaa ja muut otetaan pois markkinoilta. Sen lisäksi tarvitaan uusia toimivia antibiootteja, eli meidän täytyy antaa taloudellisia kannustimia tähän. Me haluamme mahdollisimman vähän antibioottien käyttöä, Eli tässä täytyisi yrittää saada rahaa sijoitetuksi tutkimukseen ja kehitykseen ja huolehtia siitä, että meillä olisi tarpeeksi kannustimia tähän ja niitä löytyykin täältä mietinnöstä. Ja toivon, että te voisitte tätä tukea ja myös täydentää ja muut äh, valiokunnat, äh, jotka laativat lausunnot ja äh, kiitän niitä jo etukäteen, koska olen saanut sieltä hyvin paljon hyviä ajatuksia. Sen lisäksi täytyy huomioida ennaltaehkäisy. Me tiedämme, että on olemassa hyvin tehokkaita ennaltaehkäisykeinoja, kuten esimerkiksi rokotukset. Eli tavallaan tällainen eh, immunisointi etukäteen. Sen lisäksi tarvitsemme jatkokoulutusta kaikille niille, jotka eh, kirjoittavat antibioottireseptejä. Sen lisäksi tarvitsemme intensiivisempää yhteistyötä eurooppalaisten eh, virastojen kanssa, EMA, EFSA, CDC. E Me emme voi kuitenkaan vaatia meidän virastoiltamme koko ajan lisätehtäviä ja valvontaa, jos niillä ei sitten ole tarpeeksi taloudellisia ja henkilöstöresursseja. Ja pyytäisin, että luette tarkkaan tämän mietintöluonnoksen, koska minä uskon, että yhdessä laatimalla tällaisia sitovia, todellakin sitovia toimenpiteitä, niin voimme yhdessä saada jäsenvaltiot toimimaan ja ottaa ratkaisevia askelia tulevaisuuteen koska tämä kuuluu meidän esityslistallemme, koska tämä ei aiheuta ainoastaan ihmisille kärsimystä, vaan tämä on myös erittäin tärkeä taloudellinen tekijä Euroopan unionin tulevaisuudelle. Sen vuoksi olenkin kiitollinen siitä, että toisessa toimintasuunnitelmassa on mainittu myös ympäristö, vaikkakin puhutaan ensinnäkin Äh, ihmislääketieteestä ja eläinlääketieteestä, niin minä uskon, että vaikutukset tulevat vaikuttamaan myös tuotantoon ja äh, koko ympäristöön. Ajatelkaa esimerkiksi äh, sairaaloita ja niiden pesuloita, jotka esimerkiksi lakanat ynnä muut voivat sisältää näitä mikrobilääkeresistenttejä painesosia. Kiitän kaikkia kollegoita, jotka ovat, tai jotka voivat tuoda äh, tietoa lisää tuolta ympäristöpuolelta, maatalouspuolelta. Meillä on aikaa 5. maaliskuuta asti täydentää tätä mietintöluonnosta. Me tarvitsemme tällaiset selkeät ohjeet komissiolle ja jäsenvaltioille niin, että me saisimme tämän tärkeän ongelman korkealle esityslistalla ja että me voisimme ryhtyä toimenpiteisiin koko Euroopassa, mutta huomioida se myös kaikissa maailmanlaajuisissa kauppasopimuksissamme. Kiitos. Uh, Kiitos. Nyt varmasti täytyy ottaa puheajan rajoitukset käyttöön. Puhelista on aika pitkä. Kun näette tähden vilkkuvan, niin se tarkoittaa, että olette puhunut jo liian pitkään. Edustaja Peterle Zomerin sijaisena. Kiitos. Minulla on ilo ja etuoikeus sijaistaa edustaja Zomeria varjoesittelijänä. Hän kenties pääsee paikalle myöhemmin. Esittelisin nyt varjoesittelijä Zomerin valmistelevan esityksen. Hän on kiitollinen siitä hyvin tasapainoisesta mietinnöstä, jonka Kadenbach laatii. Hän on vakuuttunut, että esittelijä on tarttunut kaikissa tärkeimpiin kysymyksiin. Hän on myös vakuuttunut, että tarvitsemme kiireesti uusia antibiootteja. Mehän kaikki tiedämme, että on kovin vaikeaa kehittää uusia antibiootteja. Prosessi on pitkä, vaaditaan paljon aikaa ja kustannuksia. Jopa 20 vuotta vaaditaan uuden antibiootin kehittämiseen ja myös resistenssi kehittyy yhtä lailla samanaikaisesti. Eikä tässä vielä kaikki. Me tarvitsemme aivan erityisesti antibioottien vastuullista käyttöä. Usein antibiootteja käytetään liikaa tai väärällä tavalla. Jopa 30-50 prosenttia määrätyistä antibiooteista on turhia. Lääkärit määräävät niitä liian helposti ja usein myös potilaat käyttävät niitä väärin tai lopettavat käytön liian aikaisin. Monet eurooppalaiset eivät saa riittävästi tiedotusta antibioottien käytöstä. 57 prosenttia ei tiedä, että antibiootit eivät tehoa viruksiin ja monet eivät tiedä sitä, että kuumetta ja flunssaa ei voida hoitaa antibiooteilla – tarpeen on siis parantaa ennaltaehkäisyä. Niin ikään terveydenhuoltojärjestelmässä on ongelmia hygieniassa. Ennen kaikkea kun ajatellaan haavoittuvia ryhmiä, niin infektion ehkäisyä täytyy tehostaa. Rokotus, toimintaa tulisi tehostaa. Tämä voi olla kustannustehokas ennaltaehkäisytoimi. Antibioottien massiivinen käyttö käyttö maanviljelyksessä on hyvin tärkeässä roolissa. Tarvitaan tasapainoista ruokintaa esimerkiksi, ennaltaehkäisevää eläinlääkäritoimintaa. Täytyy kehittää myös vaihtoehtoja antibiooteille. Mikrobilääkeresistenssi on todellinen taakka yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti Sadat tuhannet ihmiset vuosittain kuolevat mikrobilääkeresistentteihin bakteereihin. Jopa 10 miljoonaa kuoleman tapausta vuoteen 2050 mennessä voisi tapahtua, eli paljon enemmän kuin syöpäkuolemia. Nyt todella on toimittava. Tarvitaan yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa. Kiitos. Uh, Kiitos. Ja nyt edustaja Pieka, kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo. Pani poseł sprawozdawca. Kiitos paljon. Puheenjohtaja rouva esitteli ja esitti mietintöluonnoksen erittäin yksityiskohtaiseksi. Olen erittäin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, mitä hän puhui eurooppalaisesta toiminta ohjelmasta, kun taistellaan mikrobilääkeresistenttisiä vastaan. On totta, että antibioottien liikakäyttö tai väärinkäyttö, ei oikea käyttö tai myös huono valvonta tällä alalla tarkoittaa sitä, että olemme erittäin vaarallisessa eh, terveystilanteessa ihmiskunnan kannalta. Meidän pitää taistella sitä vastaan, että tai käytetään vähän liian kevyesti tai liikaa antibiootteja, koska tämä liiallinen antibioottien käyttö heikentää antibioottien tehokkuutta. Ja näin uudet mm, mikrobit voivat kehittyä ja ovat yhä enemmän resistenttejä uusille lääkkeille ja lääkeaineille. Meillä on myös antibiootteja, joita käytetään e- e- eläimille jos me lähdemme toimimaan Euroopan tasolla, meidän pitää ajatella jonkinlaista maailmanlaajuista agendaa, kun taistelemme mikrobilääkeresistenssiä vastaan. Tänä päivänä on olemassa vahvoja siteitä eri maiden välillä. Emme voi kuitenkaan luoda minkäänlaista terveysmuuria Euroopan ympärille, koska mikrobit kulkevat rajojen yli. Yhteistyö kansainvälisellä tasolla on välttämätöntä meidän pitäisi myös saada eurooppalainen toiminta tajuamaan luettelon näistä ensiarvoisen tärkeistä sairauksista, jotka ovat maailman järjestön laatimia. Meidän pitää pystyä taistelemaan jotakin tauteen vastaan. Mainittakoon vain tuberkuloosi esimerkkinä. Se on niin sanottu unohdettu sairaustauti, joka palaa takaisin. Välillä on sellainen tunne, että me olemme ratkaisseet kaikki ongelmat rokottamalla, mutta nämä taudit tulevat takaisin, joiden luultiin ollen jo voitettuja. Kuinka monta kymmentä miljoonaa ihmistä voi kuolla vielä näiden tämän mikrobilääkeresistenssin takia tulevan 50 vuoden aikana? Maailmanlaajuisesti on ennakoitu hävikkiä, joka tarkoittaisi noin vuoden 2008 talouskriisi ja meidän pitää pystyä ennakoimaan tämä tilanne. Uh, Sitten edustaja Boylanin sijaista. Um, yes, I'm speaking uh, on behalf. Kyllä, minä puhun kollega Lynn Boylanin nimissä. Haluan kiittää esittelijää. Kun olen nyt tullut valiokuntaan juuri tänään ja kuuntelen näitä tietoja, niin tilastotiedot ovat järkyttäviä. Nyt kuitenkin edustan täällä Lin Boylania ja hänen näkökulmansa. Toimintasuunnitelma on asianmukainen, mutta toki sitä voitaisiin parantaa ja näin tukea jäsenvaltioita paremmin. Oikeellisten sääntöjen ja korvamerkinnän suhteen tarvitaan tehostusta. On pettymys, että on, on myös mahdollisuuksia, joihin ei ole tässä toimintaohjelmassa tar- tartuttu teen tarkistuksia tämän suuntaisesti. Ensinnäkin, kun valiokunta käsittelee ympäristökysymyksiä ja kansanterveyttä, niin on pettymys nähdä näin vähän toimia ongelman ympäristökysymysten parissa. Ei ole ympäristöpöytäkirjaa, joka mahdollistaisi sen, että tarkastajat raportoisivat myös ympäristörikkomuksesta. Tämä olisi kuitenkin varsin helposti toteutettavissa ja tehostaisi toimintasuunnitelmaa. Toivottavasti tämä valiokunta voisi päätöslauselmassa tukea vahvaa ympäristönäkökulmaa. Jotta saisimme tuloksia, tarvitsemme tavoitteita. Tähän tarvitaan myös resursseja. Jäsenvaltioiden tulisi määritellä määrällisiä tavoitteita. Niiden tulisi olla koko toimintasuunnitelman keskiössä. Jäsenvaltioilla on vaikeaa löytää korvamerkittyjä varoja. Kaikki on liian äh, vapaaehtoisella pohjalla. Jotkut jäsenvaltiot ovat aika tiukoilla. Me haluamme yhtenäistettyjä standardeja ja resursseja tälle toimintasuunnitelmalle. Nythän sille ei lupailla ollenkaan resursseja. Ja lopuksi liittyen kehitys- ja tutkimustyöhön ja vaihtoehtoihin. EU on tämän alan tutkimuksessa johtoasemassa. 1,3 miljardia on sitten vuoden 1999 investoitu, mutta me emme voi tässä kiemurrella itseämme mm, ulos näistä ongelmista. Vaikkakin löytäisimme paljonkin uusia antibiootteja, niin tämä ongelma on jatkossakin edessä. Me tarvitaan kokonaisvaltainen ratkaisu mikrobiresistenssiin. Olisi hyvä, että omaksuttaisiin myös nopean diagnostiikan teknologiaa ja perehdyttäisiin paremmin vaihtoehtoihin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. katselen ympärilläni, onko muita varjoesittelijöitä paikalla, ei näyttäisi olevan. Jäätämäki, oletteko te varjoesittelijä? Olen pahoillani. Fedelleitä katselin. Yes, actually. Then, Mr. Then is the shadow. Edustaja Federley on varjoesittelijä, mutta hänen lentonsa on myöhässä, joten hän pyysi minua puhumaan. No joka tapauksessa olin aikonut antaa teille puheenvuoron. Minä ajattelin puhua ruotsia, koskapa nämä ovat Federleen näkemyksiä. Mutta minulla on ihan sama mielipide kuin hänellä. Komissio on omalla strategiallaan lokalisoinut nämä kaikkein tärkeimmät haasteet liittyen antibioottiresistenssiysongelmiin. Komissio ei kuitenkaan tee mitään konkreettisia ehdotuksia siitä, miten ratkaista tämä ongelma. Siksi parlamentin täytyy antaa selkeä signaali komissiolle siitä, että me haluamme enemmän kunnianhimoa ja enemmän voimaa. Paikallisella tasolla meidän täytyy tarkastella, miten jokainen tai kukin eläinten kasvattaja voisi toteuttaa hyviä toimenpiteitä omalla tilallaan. Antibioottien ylikäyttö eläinten kasvatuksessa johtuu noin, no noin 70 prosenttia mikrobilääkeresistenttiydestä johtuu tästä. Sen lisäksi meidän sairaalamme ovat pelottavaa kyllä suuri resistenttien bakteerien leviämislähde ja Siinä jäsenvaltioiden on otettava suurempi vastuu vähentääkseen infektioriskiä ja resistenttien bakteerien leviämistä. Sitten EUn tasolla me tarvitsemme enemmän konkreettisia toimenpiteitä. Mutta ei välttämättä lainsäädännössä. Komissio voi esimerkiksi tarkistaessaan äh, äh, direktiivejä katsoa, pitäisikö mukaan ottaa antibioottiresistenssikriteereitä kun ostetaan esimerkiksi kouluihin tai sairaaloihin lihaa. Meillä pitäisi olla myös EUn yhteinen laatumerkintä lihalle, joka osoittaisi, että eläimet ovat kasvaneet hyvissä olosuhteissa. Ja lopuksi EUn täytyy ottaa globaali johtajuus käsiinsä ja tässä meidän kauppasopimuksemme ovat se vahvin väline. Kiitos. Thank you very much. Now, uh, Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin ensiksikin kiittää kollegaa esittelijää hänen tekemästään työstä. Totta, että nyt on kiire tilanteen huomioon ottaen mitä tämä antibioottiresistentti tarkoittaa. Mutta jos ajatellaan periaatteellisella tasolla, yksi ainut terveyskysymys, jos tämä mietintö on tästä tehty, niin silloin meidän tämmöinen eläindimensiota ei ole tarpeeksi kehitetty. Kappaleissa kaksi otetaan esiin, kuinka voidaan käyttää antibiootteja varovaisesti ja huolellisesti vesiviljel- vesieläinviljelyssä, mutta meidän pitäisi myös käydä paljon syventävämpää keskustelua, jota käydään tällä hetkellä trilogissa. Se minun mietintöni pohjasta, kun puhutaan lääkkeistä, joka perustuu uuteen asetukseen. Kappaleessa 11 pyydetään, että kielletään myynti myymästä antibiootteja eh, eläinlääkäreiltä, jotka niitä määräävät, koska eläinlääkärit ovat usein ensimmäisiä ja ainoita vuoropuhelijoita karjan kasvattajien kanssa ja silloin lähin apteekkikin voi olla satojen kilometrien päässä. Tämä tietysti vaikuttaa kaikki tilanteeseen. Meidän pitäisi toimia äärimmäisen varovaisesti, kun me lähdemme muuttamaan asioita. Toiseksi täytyy korostaa, kuinka välttämätöntä on nyt lähteä toteuttamaan uusia kannustavia toimenpiteitä antibioottiterapian tutkimuksessa. Miten voidaan lähteä tutkimaan tällaisilla kannustavilla toimenpiteillä, niin kuin tehtiin Je suis très favorable au paragraphe... Orpolääkeillä tai muilla vastaavilla. Mutta mietinnön laajan myös puhui näistä, kuinka voidaan hyödyntää nopean diagnostiikan välineitä silloin, kun löydetään tällaisiin ala, alalla bakteereita. Silloin voimme saada hyvät antibiootit, jotka vastaavat tarkoitustaan. Kappalissa 27-28 korostetaan, kuinka tärkeää on toimia maailmanlaajuisesti, mutta pitää mennä paljon pidemmälle. Meidän pitää saada vastavuoroisuus normeille, kun puhutaan antibiooteista kieltojen käytöstä vienti, tuonti, mm, lihan tuonnissa, koska me jatkuvasti tänne tuodaan eläinruhoja, joissa on käytetty antibiootteja kas, lihan massan kasvattamiseksi, vaikka nämä käytänteet ovat olleet kauan aikaa kiellettynä Euroopassa ja tätä tilannetta ei voi enää sietää. Edustaja Rivasi. Euh, j'étais d'accord avec l'intervention. Kiitos puheenjohtaja. Olin kollega Crossfitin kanssa samaa mieltä. Tarvitaan vastavuoroisuutta suhteessa elintarvikkeisiin, joita tuomme Eurooppaan. On hyvin mielenkiintoinen lause tässä, äh, tässä äh, komission raportissa. Komissio toteaa, että tämä edistys on nyt uhattuna pääasiassa sen takia, että väärin tai epäasiallisesti käytetään mikrobilääkkeitä. Ja näin mm, resistentit bakteerit ovat lisääntyneet ja niitä on entistä enemmän. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan todellista ennaltaehkäisypolitiikkaa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Haluan onnitella häntä hänen mietintöluonnoksestaan. Tarvitaan todella Euroopan tason ennaltaehkäisevää politiikkaa. Ranskassa todetaan, että pitäisi käyttää antibiootteja asianmukaisesti silloin, kun niitä todella tarvitaan. Jos ei ole valistuskampanjaa lääkärien toimesta potilaiden suuntaan, potilaathan haluavat aina antibiootteja ihmelääkkeenä, niin tätä kautta juuri mikrobiresistenssi kasvaa. Tarvitaan siis vahvaa valistuskampanjaa. Kyse on ihmisistä ja myös karjan kasvatuksesta. Viitan siihen, mitä edustaja Krostet totesi eläinlääkkeestä. Ennen oli mahdollista ostaa internetistä lääkkeitä ja tämähän on täysin sen vastaista, mitä sanotaan järkevästä antibioottien käytöstä. Täytyy huomioida myös eläinten hyvinvointi. Mitä enemmän kehitetään tehokasvatusta, karjan kasvatusta, niin sitten käytetään ennaltaehkäisevästi antibiootteja Eläinten hyvinvointi vaikuttaa myös siihen, miten taudit leviävät. Niin ikään pitää saada muita vaihtoehtoja kuin antibiootteja, jotka ovat tehokkaita ja tehoavat. Tällä hetkellä ei ole riittävästi vaihtoehtoja. Ei puhuta esimerkiksi fagihoidosta. Katsokaapa Googlesta fagihoidosta tietoja. Kyse on täydentävästä toimista antibioottien ohella. Kun on vaikkapa stafilokokista kyse, joka sitten iskee niveliin, on oikeastaan vain yksi ratkaisu tällä hetkellä niin, että on tällainen viruskokteili, jota Euroopassa ei voida käyttää. Georgiasta sellaista sitten saadaan. Pasteur-instituutti on tätä tutkinut. Eli kyse on tällaisesta viruskokteilista, joka puuttuu nimenomaan stafilokokkiin. Luonnollisesti täytyy saada laajempi kirjoisia antibiootteja, enemmän antibiootteja, mutta täytyy olla myös muita vaihtoehtoja ja fagihoito täytyy mainita tässä mietinnössä. Eurooppa toki on ryhtynyt rahoittamaan näitä toimia, mutta tämä ei vielä suinkaan riitä. Me olemme riippuvaisia kolmansista maista, emmekä Euroopasta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Dalli. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä edustaja Kadenbachia hänen mietintöluonnoksestaan. Kaksi asiaa, joihin edustaja Kadenbach viittasi ja joita minä haluaisin painottaa hieman enemmän nimittäin maatalous- ja ympäristönäkökulmat, koska minun mielestäni kun puhutaan, anti, tai kun puhutaan mikrobilääkeresistenttiydestä, niin puhutaan yleensä ihmisten antibiooteista, mutta tässä on myös, myös eläinten käyttö, joka vaikuttaa ympäristöön ja tämä huolestuttaa minua henkilökohtaisesti hyvinkin paljon. Jos minun pitäisi viitata tilanteeseen 2015, niin siinä sanotaan, että antibioottien käyttö globaalisti on kasvanut nimenomaan eläinten kasvatuksessa. Ja me tiedämme, että kun eläimet käyttävät jopa 30-90 prosenttia antibiootteja, tai kun käyttävät antibioottien 30-90 prosenttia siitä liukenee virtsaan ja sitä kautta sitten luontoon. Ja kun eläimet kulut, käyttävät antibiootteja. Se siirtyy myös maitoon ja lihaan, jota kaikki meistä kuluttavat, myös meidän lapsemme. Joten kun puhun kansalaisteni kanssa vaalipiirissäni, niin ihmiset ovat tästä yhä tietoisempia ja myös enemmän ja enemmän huolissaan MRSn lisääntymisestä. Ja myös haluaisivat, että todellakin asetettaisiin paineita päättäjille siitä, että niiden eläinten määrä tai ruheen määrä lisääntyisi, joiden kasvatuksessa ei ole käytetty antibiootteja. Toivoisin, että tässä käsiteltäisiin myös sellaisia asioita, kuinka me voimme suojella itseämme ja lapsiamme, Kuinka me voimme olla varvoja siitä, että äh, laitamme lautasellemme turvallista äh, ruokaa? Ja koskapa komissio on täällä, niin haluaisin kysyä komission edustajalta suoraan, millä tavalla komissio – ja EU suunnittelee auttavansa kansalaisiaan ja mitä jäsenvaltiot voivat tehdä. Ja sitten vielä viimeinen asia ympäristönäkökulmasta. Kaikki meistä haluaisivat ymmärtää, mitä tapahtuu näiden resistenttien organismien esiintymisessä ympäristössä. Joten kysymys komissiolle. Haluaisin tietää, onko komissio jo tutkinut maatalouskäytänteiden eläinten terveyden ja MRSn välistä yhteyttä? Okay, thank you. Uh, Madame Müller. Kiitos, edustaja Müller. Frau Kadenbach, vielen Suuret kiitokset äh, esittelijä Kadenbahille tästä hyvästä ja pitkälti tasapainoisesta mietinnöstä ja pidän hyvänä tätä tasapainoista lähestymistapaa ja olen iloinen, että tässä ei etsitä yksittäisiä syyllisiä, vaan että me katsomme pragmaattisesti ja asiallisesti, miten tätä äh, ongelmaa pitäisi käsitellä ja miten löydämme ratkaisuja. Tämä merkitsee luonnollisesti sitä, että että meidän täytyy katsoa antibioottien käyttöä ihmislääketieteessä sekä luonnollisesti myös äh, eläin, äh, eläinten pidossa ja eläinlääketieteessä. Kysymys on siitä, että äh, antibioottien vaikutusta ympäristöön ja esimerkiksi vesistöihin täytyy tarkastella erikseen. Ensinnäkin kysymys on siitä, että meidän täytyisi selvittää myös vesien puhdistuslaitosten tilanteet, koska esimerkiksi sairaaloissa ei ole vielä velvoitetta puhdistaa näitä vesiä ja että meidän jätevesi- ja puhdistusjärjestelmissämme Euroopassa olisi otettava tällaiset vaatimukset niin, että tällaiset äh, jätevedet äh, esimerkiksi sairaaloista, niistä täytyy filtteröidä pois antibiootit ja muut lääkkeet. Eläinlääketieteessä voidaan varmaankin ennaltaehkäistä paljon kuolemia, mutta yksi asia, jonka haluaisin ottaa esiin. Haluaisin tehdä eron kotieläinten välillä, jotka saavat antibiootteja, ja sitten hyötyeläimet, jotka saavat antibiootteja. Ja sitten haluaisin puhua kohdasta 11 erikseen. Jos te kyseenalaistatte rajoitatte eläinlääkäreiden reseptin kirjoittamisoikeuden, niin silloin minun täytyy kyllä vastustaa tätä. Koska realiteetti on se, että maaseudulla esimerkiksi minun eläinlääkäri tulee 40 kilometrin äh, päästä. Hän tulee hoitaa sairasta lehmääni ja kun hän esittää kirjoittaa minulle äh, reseptin, niin minun pitäisi sitten äh, ajaa toiseen suuntaan 40 kilometriä apteekkiin, eh, jos eh, en saa välittömästi eh, antibiootteja, niin silloin monet lehmät kuolevat hyvin nopeasti. Joten minusta ei saisi puuttua tähän eläinlääkäreiden oikeuteen antaa suoraan antibiootteja. Kiitos. Schreier Pirik. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitokset myös esittelijä Kaadenbahille. Puheenjohtaja, tämä aihe, antibioottiresistenssiys, on kiinnostanut vuosia jo Alankomaissa. Tieteelliset tutkimukset ovat äh, tutkineet hieman tätä myös sitä, että voiko, voivatko ihmiset saada tartuntoja lihasta. Yleensä nämä bakteerit tarttuvat ihmisten kesken, mutta tätä on nyt tutkittu enemmän. Lihassa on SBL ja siitä tarttumismahdollisuudet ovat aika pienet. Eläintenpidossa Alankomaissa on vähennetty antibioottien käyttöä 64 prosentilla. Sitä vastoin enemmän vaaraa on antibioottien käytössä ihmisten terveydenhuollossa ja tämä on se kaikkein suurin ongelma, johon meidän täytyy puuttua. Ihminen on itse kaikkein tärkein ja suurin resistenttien bakteerien levittäjä ja tuntuu siltä, että MRS-kuolemien määrä on arvioitu liian matalaksi ja haluaisinkin siitä hieman paremman arvion ja uskon, että se luku tulee olemaan varsinainen tsunami. Meidän täytyy keskenämme nopeasti löytää hyvä, äh, hyviä toimenpiteitä ja ryhtyä toimiin. Kysymys on sairaaloista, vanhainkodeista ja muusta. Sen lisäksi valistus on tärkeää. Miksi esimerkiksi televisiossa ei olisi mainossa valistusspotteja? Tämä täytyisi nyt todellakin käynnistää, koska ihan kuten esittelijä Kahnebach sanoi, kauanko kestää ennen kuin ihmiset kuolevat esimerkiksi virtsarakon tulehdukseen. Meillä on jo hyvin paljon kuolemia tästä johtuen, resistenttiydestä johtuen. Eli tämä on hyvin tärkeää. Mutta myös se, mitä François Grostet sanoi, luonnollisesti se on numero yksi. Kiitos. Thank you very much, Madame Schalde. Kiitos. Schaldemus, olkaa hyvä. Kiitos. Kiittäisin myös esittelijää erittäin hyvästä mietintöluonnoksesta, jossa puututaan erittäin hyvin näihin resistenttiysongelmiin. Ja tämä yksi terveysperiaatteesta puhuminen on tärkeää, koska se mitä tapahtuu eläinlääkesektorilla on eri asia kuin ihmislääketieteestä ja tämä on hyvä. Tulevina vuosina me varmasti tulemme puhumaan myös ihan toisesta näkökulmasta mikrobilääkeresistenttiydyssä kuin viime vuosina. Monissa maissa, kuten esimerkiksi Tanskassa, Alankomaissa ja muualla, on kasvava määrä ihmisiä, jotka saavat esimerkiksi erilaisia sienitartuntoja, tällaisia resistenttejä sienitartuntoja, jotka ovat erittäin ikäviä. Olen nähnyt näitä tapauksia esimerkiksi Alankomaissa ja nyt myös Tanskassa. Ja suuntaus on nyt menossa ihan väärään suuntaan, koska se johtuu siitä, että Äh, että esimerkiksi äh, käytetään näitä lääkkeitä liikaa vaikkapa eläintenpidossa. Sen vuoksi meidän täytyy myös huomioida nämä sienet. Tämä nyt on ehkäpä hieman epäsuorasti, mutta siitä täytyy puhua. Sen lisäksi minusta on yksi asia, joka pitäisi vielä saada tähän mukaan, joka olisi hyödyllinen, eli vaatia komissiolta, että voimme varmistaa, että jos me näemme esimerkiksi, että maataloudessa käytetään jotain tiettyä ainetta tai lääkettä liikaa ja sillä on negatiivisia vaikutuksia, niin silloin siihen täytyy voida puuttua välittömästi. Kysymys voi olla erilaisista sienilääkkeistä tai antibiooteista, mutta että meillä olisi tällainen fast track keino saada tämä tuote nopeasti pois markkinoilta, mikäli sitä käytetään liikaa ja on epäilyjä, että tämä erityinen aine tai lääke johtaa ikäviin seurauksiin. Meidän täytyisi saada ylimääräisiä toimenpiteitä tässä. Edustaja Potts, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella edustaja Kaadenbahia kattavasta lähestymistavasta. Haluaisin mainita valistuksen ohella yhden tärkeän seikan, kun kyse on mikrobiresistenssistä resistentin resistenssin kehittyminen on täysin luonnollinen prosessi, mutta nyt me olemme nopeuttaneet tätä prosessia ihmisten käyttäytymisen takia. Pitäisi ajatella sitä, miten antibiootteja annostellaan. Tarvitaan pitkällä aikavälillä, tai on toimittu niin, että pitkällä aikavälillä on annettu pieniä annoksia anti antibiootteja ja se johtaa nimenomaan resistenssiin. Antibiootteja on käytetty myös rehun lisäkkeenä. Niitä on käytetty ihmisillä liikaa ja tämän lisäksi niitä on käytetty myös tuholaismyrkkyinä. Glyfosaattikin patentoitiin antibioottina, eli sen toimintaperiaate on antibioottinen periaate. Tähänkin pitää puuttua. Haluaisin tehdä muutaman tarkistuksen, jossa tätä kysymystä juuri käsitellään. Kyse on meidän omasta käytöksestämme. Tämä on luonnon prosessi, mutta me nopeutamme prosessia omalla käytöksellämme. Thank you, Mr. Kiitos edustaja Peterle. Thank you again for the... Kiitos. Tässä kyse on jäävuoren huipusta. Haluan kiittää siitä, että kahden pahin mietinnön kautta tavallaan totuuden hetki on koittanut. Nyt käsittelemme joitakin elementtejä tässä tarinassa, mutta varmasti jatkoa seuraa. Antibioottien käyttö on osa äh, kansanlääkintää ollut jo pitkään. Itse olen tavannut ihmisiä, jotka ovat olleet vihaisia, koska lääkäri ei määrännytkään antibiootteja. Näin ihmiset siis sanovat, että he ovat pettyneitä. Antibiootteja on pidetty jonkinlaisena välttämättömänä lääkityksenä. Edelleenkin ihmiset menevät lääkärille ja olettavat saavansa antibiootteja. Ymmärrän ajatuksen, että pitää kehittää uusia antibiootteja, mutta ennen kaikkea me tarvitsemme uutta asennoitumista. On pohdittava muutakin kuin vain näitä uusia antibiootteja. Olemme kuulleet puheenvuoroja, joissa kannatetaan nimenomaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ennen kuin uusia antibiootteja kehitetään, niin tulisi toimia muilla rintamoilla tehokkaammin. Yksi ala, jossa voisimme toimia paljon vaikuttavammin, on hygieniakysymys terveydenhuoltoalalla, erityisesti sairaaloissa. Tämä myös edustaja Some nosti esille. Meillähän on työryhmä tämän valiokunnan ala- alaisuudessa. Olemme käsitelleet äh, näitä kysymyksiä juuri työryhmän kokouksessa. Siellä yliopistot esittelivät omaa tutkimustaan probioottien käyttöä sairaalaympäristössä. Jopa 90 prosenttisesti probiootit voivat vähentää äh, infektoitumista. Tietoja on saatu jo kymmenen vuoden ajan, mutta edelleenkin, edelleenkään sisämarkkinat eivät tällä alalla toimi kunnolla. Lääkäri, sairaalat ostavat äh, vanhoja tuotteita, jotka eivät ole niin tehokkaita ja vaikuttavia kuin vaikkapa probiootit. Olisi hyvä, että yhteiset markkinat toimisivat myös tällä alalla. Eh, Kiitos sitten edustaja Cabesan. Bueno, yo quiero... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan onnitella kollega Kadebachia loistavasta mietintöluonnoksesta. Mietintö, joka on ottanut työstääkseen näin monimutkaisen aiheen ja tehnyt hyvän synteesin. Hän on kuitenkin osannut tulla hahmotella meille päälinjaukset, eli meidän pitä, mitä, pitää taista, mitä vastaan pitää taistella ja mitä meidän pitää tehdä työtä, koska meillä on nyt tämä antimikrobilääkeresistentti on kansanterveyden yksi suurimmista haasteista. Meidän pitää päästä myös tämän haasteen yli samaa. Tarkoittaa myös, kun me taistelemme syöbän eri ilmenismuotoja, sisältöjä vastaan. On totta, että tässä on keskeisenä akselina monta asiaa. Meidän täytyy ensiksi tajuta, kuinka välttämätöntä meidän, meillä pitää olla yksi ainut suuntaus. On totta, että tällä hetkellä neuvotellaan trilogissa asetuksesta eläinlääkeistä, mutta meidän pitäisi saada jonkinlaista hyvää signaalia tässä mielessä, miten, mikä olisi rajapyykki antibioottien käytössä eläimille – meidän pitäisi tajuta, meidän pitää tehdä työtä myös lääkeainehenkilöstön kanssa. Meidän pitää olla enemmän sitoutuneempia tähän, mutta työ on nimenomaan tärkeää, mitä, se työ, mitä komissiossa tehdään. Mitä sitten tulee taas tutkimuksen ja käytön välisen tasapainon välillä? Me tarvitsemme uusia antiviittoja ja uusia tutkimusväyliä, mutta tämäkin on hyvin kohdennettu tämä ongelma väärinkäyttö tai riittämätön käyttö tai liikakäyttö antibiooteissa. Sen takia nämä toimenpiteet voisivat olla tehokkaita silloin, kun se olisi taloudellisesti kannattavampaa, jos pystymme tutkimaan oikean antibioottien käyttöä. Sen takia on välttämätöntä osoittaa hyvää asianmukaista antibioottien käyttöä. On erittäin mielenkiintoista, kuinka tässä osoitetaan uusia tutkimusmalleja Ehkä mm, ei tähän mennessä ole käytetty kaikista sove- asianmukaisinta tutkimusmallia antibioottien käytössä, mutta komissio on antanut johtopäätelmät tästä tutkimustuloksesta. Se on erittäin onnistunutta, että siinä osoitetaan, kuinka me välttämätöntä meillä on että meillä olisi uusia tutkimusmalleja. Meidän pitää toimia kansainvälisellä tasolla, ei tätä antimikrolääkeresistentiä voiteta Euroopan tasolla. Meillä me, koska mikrobithat eivät tunne rajoja ihmisten välillä eikä maan rajojen välillä. Meidän pitää tajuta, miten tämän, mihin tämä kehityssuunta. meillä pitäisi olla joku ylikansallinen valvontamekanismi, joka valvoisi myös tai antaisi mahdollisuuden koordinoida tässä politiikkoja. Minä haluan vielä kerran onnitella tämä mietintö tulee olemaan erittäin tehokas äh, jäsenvaltiolle ja komissiolle silloin, kun komissio esittää seuraavan ehdotuksensa. Thank you. I'm... Kiitos. Viimeinen puhuja, edustaja Gerike, olkaa hyvä. Kiitos äh, puheenjohtajana. Pidän hyvänä, että me Euroopan parlamenttina käsittelemme mikrobilääkeresistenttiyttä tässä mietinnössä. Ja haluaisinkin kiittää kiittää kollega Kadenbachia hyvin ammattimaisesta mietintöluonnoksesta. On erittäin tärkeää, että me pyrimme välttämään mikrobilääkeresistenttiyttä. On erittäin hyvä, että me puhumme ja otamme keskiöön tutkimuksen. Mutta on yksi asia, jonka haluaisin lisätä liittyen siihen, mikä Saksassa on tärkeää. Nimittäin, miten tehdään jo näiden resistenttien, multiresistenttien äh, bakteerien kanssa, jotka ovat jo irrallaan. Esimerkiksi äh, Alasaksin vesistössä oli ihan selkeä tällainen resistenttien äh, mikrobien kontaminaatiota. Ja jopa ammattilaiset olivat tästä todella järkyttyneitä. Ja toivon, että me Euroopassa tutkisimme tätä, ettei syntyisi lisää tällaisia pelottavia tilanteita. Meidän täytyy katsoa, miten me voisimme vähentää tätä ja se on mahdollista vain koko Euroopan laajuisissa toimissa. Sen lisäksi meidän täytyisi voida näitä resistenttejä osioita käsitellä jollain tietyllä tavalla, esimerkiksi säteilyttämällä tai jollain, mutta tämä maksaisi miljardeja ja esimerkiksi kunnat eivät tähän kykenisi. Eli meidän täytyy nyt todellakin EU-varoin olla mukana yhdessä rahoittamassa tällaisia puhdistuslaitoksia, koska loppujen lopuksi teot lasketaan, ei sanoja. Kiitos. Näin olemme käyneet puhujalistan loppuun. Haluaisin antaa puheenvuoron herra Tevenaarille, komission edustajalle. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Kuuntelin erittäin tarkkaavaisena tämän päivän keskustelua. Komissio on tyytyväinen siitä, että näihin mikrobilääkeresistenttikysymyksiin kiinnitetään näin paljon huomiota. Mitä enemmän siitä keskustellaan, sitä enemmän asia tiedostetaan ja kaikki sitoutuvat tähän taisteluun. Kuten te tiedätte, komissio on hyväksynyt toimintaohjelman, kunnianhimoisen sellaisen viime vuonna. Siihen liittyy erilaisia toimintoja, joihin on ryhdyttävä. Nimenomaan, jos haluaisin vastata Rouva Dallille, joka meitä vähän tässä kovisteli toiminnan tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen, kehittely kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle puhuttaessa ympäristö, ympäristölle vaarallisista lääkeainemolekyyleistä. Tähän, tämä tarkoittaa erilaisia kuulemistilaisuuksia, eri osapuolten välille. Me haluamme myös siis laatia tämän kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jotta voimme sitten päättää, mikä olisi sopiva optio. Vielä kerran haluan sanoa, että komissio on erittäin tyytyväinen parlamentin toteuttamaan työhön ja seuraamme erittäin tarkkaavaisena, mitä tämä valiokunta sitten jatkossa tuottaa tästä aiheesta. Kiitos paljon. Thank you. No. Kiitos. Nyt edustaja Kaadenbach. Viimeiset sanat, olkaa hyvä. Mal ganz herzlich bei allen Kolleginnen Haluan kiittää sydämellisesti kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä ja muita eh, esimerkiksi varjoesittelijöiden edustajia hyvin rakentavasta, rakentavasta mielipiteen vaihdosta. Kaikki nämä täydennykset, joita täällä tänään on esitetty ja joista olettaisin, että eh, tulen saamaan niistä eh, ihan selkeitä myös tarkistuksia, niin tämä kaikki voi johtaa siihen, että Saimme aikaan mietinnön, jonka seurauksena komissio tekee jotakin sellaista, joka todellakin johtaisi johonkin jäsenvaltioissa, koska kaikki nämä kauheudet, mitä me täällä olemme kuulleet siitä, miten suuri uhka tämä on meidän terveydellemme, mutta myös koko taloudellemme. Joten nyt meidän täytyy ryhtyä todella konkreettisiin toimenpiteisiin ja olette esiin, että näiden toimenpiteiden täytyisi myös olla sitovia. Se on ehkäpä ainoa asia, jossa nyt kuulin tänään hieman vastustusta, mutta minusta me tarvitsemme eurooppalaista yhteistä lainsäädäntöä, koska ei riitä, että kehotetaan jäsenvaltioita ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin. Kiitos. Kiitos. Näin keskustelu päättyy tästä aiheesta. Tarkistusten määräaikaan 5. maaliskuuta kello 11 Äänestämme valiokunnassa 16. ja 17. toukokuuta. Nyt voimme siirtyä seuraavaan aiheeseen. Which is eco-design. Kyse on ekosuunnittelusta. Kontelemme tutkimuskeskuksen tutkimusesittelyä ekosuunnittelusta ja ekosuunnitteludirektiivistä. Esittelijä tästä mietintöluonnoksessa on edustaja Riis. First, I'm uh, giving the floor to... Annan ensin puheenvuoron tutkimuksen esittelijöille. Tässä meillä on kaksi puhujaa. Eleanor Drabik tutkimuskeskuksesta Olkaa hyvä. Kiitos kutsusta. Tulee esittelemään tutkimuksemme. Viime syksynä laadimme katsauksen ekosuunnitteludirektiivistä. Kyse on täytäntöönpanon arvioinnista – tutkimuksessa on pohdittu tämän direktiivin täytäntöönpanon vaikutuksia EU-tasolla ja kansallisella tasolla. Mitkä, ovat, mitkä asiat ovat onnistuneet, missä on vielä haasteita? EUn asiantuntijoiden tukeen käsiteltiin asiantuntijoita Belgiasta, Alankomaista, Puolasta, Yhdistyneestä kuningastakunnasta, Portugalista ja Suomesta. 27 asiantuntijaa oli siis haastateltavina ja useampiin otettiin yhteyttä. Tämän lisäksi käytiin lävitse äh, kirjallisuutta, tutkimuskirjallisuutta. Tarkoitus on huomioida kaikki intressit, jotta saamme tasapainoisen tuloksen ja huomioimme myös teollisuuden kansalaisjärjestöt, äh, hallituksen viranomaiset ja tutkimuslaitokset. Tämä tutkimuskatsaus äh, ei kuitenkaan ole tilastollisesti edustava Tarkoitus oli tutkia yksikössämme sitä, missä määrin direktiivin tavoitteisiin on päästy energiatehokkuuden alalla, mitkä ovat pääesteet, jotka estävät direktiivin toteutumista, miten direktiivi toimii muiden politiikkojen ja lainsäädännön suhteen ja miten voimme päästä myös kiertotalouden tavoitteisiin, missä on vielä parantamisen varaa. Muistutan direktiivin päätavoitteesta – Pyri, äh, pyrkimyksenä on päästä korkeaan ympäristön suojelun tasoon vähentämällä ympäristövaikutuksia, joita energiaan liittyvillä tuotteilla on. Samassa kappaleessa todetaan, että energia- ja resurssitehokkuusparannukset äh, vähentävät äh, luonnonvarojen hyödyntämistä. Kyse on tuotteista, jotka käyttävät energiaa tai jotka eivät käytä energiaa, mutta joilla on vaikutus energian kulutukseen. Esimerkiksi sellaisia tuotteita voidaan ajatella, jotka parantavat rakennusten energiatehokkuutta. Energiatehokkuustavoitteessa direktiivi on ollut onnistunut. Vähemmän huomiota on kiinnitetty resurssitehokkuuteen tuotedirektiiveissä silloin kun kyse on muustakin kuin energiatehokkuudesta. Materiaalien tehokkuus liittyy myös neljänteen kysymykseemme ja se taas liittyy kiertotalouteen. Materiaalitehokkuudesta keskustellessamme ää, mielipiteet erosivat. Pääargumenttina oli se, että tulisi keskittyä entistä enemmän materiaalitehokkuuteen ja toiset taas katsoivat, että tässä on aivan erityisiä esteitä sidosryhmät nostivat esille sen, että voitaisiin rajoittaa energiatehokkuusvaatimuksia ainoastaan ekosuunnitteluun. Ja toiseksi katsottiin, että voitaisiin materiaalitehokkuusvaatimuksia tiukentaa, vahvistaa vain niiden vaatimusten suhteen, jotka voidaan todella toteuttaa ja joita myös markkinavalvontaviranomaiset voivat mitata. Ja kolmanneksi jotkut sidosryhmät ehdottivat, että koska nyt tämä direktiivi on ollut jo niin onnistunut, niin sitä voitaisiin laajentaa myös muihin tuotteisiin, esimerkiksi huonekaluihin. No sitten täytäntöönpanon esteet. Lähestulkoon kaikki mainitsivat pitkän sääntelyprosessin ja markkinavalvonnan esteinä. Yleinen käsitys on se, että vaaditaan liikaa aikaa asetuksen täytäntöönpanoon. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan sellaisia tuotteita, joissa teknologia etenee nopeaa vauhtia. Energiaa haaskataan ja ympäristövaikutukset eivät toteudu. Sitten osaamispuutekin nostettiin esille teknistä, teknologista tietoa ei välttämättä komissiossa ole riittävästi. Tämä aihehan, tämä ala on laajeneva ala. Suurin osa sidosryhmistä oli sitä mieltä, että markkinavalvonta ei tällä hetkellä toimi hyvin EU-ssa. Kuitenkin pidet, katsottiin, että tämä on oleellinen osa direktiivin toimintaa. 20-25 prosenttia markkinoilla olevista tuotteista tämän direktiivin alaisuudessa ei vastaa ekosuunnitteluvaatimuksia. vaatimuksia pääsyynä tälle on se, että jäsenvaltiossa on rajalliset resurssit. Jokainen jäsenvaltio toteuttaa omia tuotetestauksiaan. Se vaatii aikaa ja rahaa ja asiantuntijuutta ja myös testauslaitoksia. Sitten on puutetta selkeistä standardeista. Ei ole myöskään testimenetelmistä ohjeistusta, täsmällistä mm, tietoa, kuinka tätä direktiivi toteutetaan. Meidän keskeinen suosituksemme on se, että tulisi keskittyä energiaan liittyviin tuotteisiin ja myös perehtyä siihen, miten voitaisiin säännellä muita kuin energiaan liittyviä tuotteita. Tulisi määritellä aikataulutus siitä, milloin direktiivin tavoitteisiin tulisi päästä ja tulee myös koordinoida kansallisten markkinavalvontaviranomaisten työtä ja saada aikaiseksi parempia testausmenetelmiä ja mitä tulisi käyttää tuotetestauksessa, mitä metodologiaa. Kiitos. Very much. Kiitos. Ja toinen tutkimuksen esittelijä Barcelonan yliopistosta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja tässä direktiivin täytäntöönpannossa on yleensä keskitetty energiatehokkuuteen. Meillä on kolme viestiä. Kun tuotteet ovat tehokkaampia, niiden analyysi on yhä tärkeämpää pidempää ajatellen tulevaisuutta ja sitä, miten käsitellään raaka-aineita, mitä vihreämpää energiaa Euroopassa käytetään, sitä tärkeämpää on koko elinkaariperspektiivi. Energiasäännöksissä pitäisi olla suosituksia, johon liittyy ennaltaehkäisyperiaatteita johon liittyy esimerkiksi uudistaminen, kestävyys, kierrätys ja niin edelleen. Tätä kautta saadaan aikaan parempaa kiertotaloutta. On tärkeää käynnistää näiden analyysi valmistelevissa tutkimuksissa tarvitaan kunnollista analyysiä ajatellen kiertotaloutta. Tässä on kuva erilaisista äh, hehkulampuista. Äh, esimerkiksi ledeissä on äh, kriittisiä materiaaleja. Ja kaikissa näissä on haitallisia materiaaleja, mutta nämä LED-valot on valmistettu sillä tavalla, että raaka-ainetta ei ole, on käytetty kestävällä tavalla. Kun valoista tehdään kestävämpiä ja energiatehokkaampia, mutta ne täytyy markkinoilla voida identifioida niin, että on helpompi eritellä ja määritellä esimerkiksi ne äh, käytetyt ainesosat, joita voidaan käyttää kierrätykseen. Tuotteiden täytyy olla paremmin sopivia kiertotalouteen. Me olemme analysoineet kuusi erilaista tuotetta. Te, niillä on erilaiset statukset. Te näette täällä eri värejä ja ne ovat asetuksen eri vaiheissa. Esimerkiksi kotivaalot, televisio, tiskikone, pölynimuri ja lämmittimet. Olemme oikealla tiellä kaksi kuudesta äh, tuoteryhmästä ovat parantaneet energiatehokkuutta eco design direktiivin mukaisesti. Kaikkiin kuuluu suositukset energiatehokkuudesta niiden käyttövaiheessa – mutta vain kaksi, nimittäin pölynimarit ja, ja kotivalaisimet. Eh, niihin liittyy myös suosituksia kestävyyteen. Oikealla puolella eh, pölynimurit ja kylmälaitteet. Toinen viestimä, että kaikkien tuotteiden kohdalla täytyy kehitellä yksityiskohtaisempia analyysejä kiertotaloutta varten liittyen uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja että nämä täytyy sitten mainita. Tästä, tämä, tästä näkökulmasta pitäisi tehdä systemaattinen analyysi heti jo tuoteryhmien alkuanalyysissä ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti ekosuunnitteludirektiivin täytyisi huomioida tavoitteet myös muissa eurooppalaisissa direktiiveissä, kuten energiadirektiivi, jätedirektiivi, kriittinen raaka-aine, tiedonanto ja niin edelleen. Kaikki nämä ovat sellaisia, joiden kautta voidaan siirtyä tehokkaammin kiertotalouteen. Uh, Kiitos nyt esittelijä edustaja Riis, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Aloitanko välittömästi mietinnöstäni vai käymmekö nyt tässä keskustelua? Kun tuomme näitä kahta asiantuntijaa, ehkä aloitan välittömästi. Onko se helpompaa? Uh, no, Ajattelin, että jos teillä on aivan erityisiä kysymyksiä näistä e-, esityksistä, niin siinä tapauksessa if you want to. The report. I hear it's do the report. your report, yourself, as <laughs> you <laughs> wish. It's a joint debate with your report. Kysehän on yhteiskeskustelusta tämän mietinnön kanssa. Kiitos paljon. Minä haluan tässä vaiheessa kiittää näitä kahta asiantuntijaa näistä esityksistä, hyvin kattavista esityksistä, joka oli vakuuttavaa minun puheeni kannalta. Ei olekaan yllättävää laisinkaan, että tämä tutkimus on tavallaan jonkinlainen sokkeli johon minä perustin myös oman tekstini, oman mietintöni, minut, minun toteamukseni ja ehdotukseni. Eli tässä me olemme kumpikin kaikki tämän keskeisen asian ympärillä, kun on kysymme ekosuunnitteludirektiivistä. Lainsäädäntö on tässä käyty läpi tässä valokuvamaisessa esityksessä. Siinä on erilaisia tuotteita, jotka liittyvät energian käyttöön. Kotitalouskoneet, televisiot, monenlaiset ruudut, lamput, hellat. Meillä on myös maanteilla erilaisia instrumentteja, aurinkopaneeleja. Tässä tämä ei ole vain loistava työväline, mutta sitä ei kuitenkaan sanota riittävästi. E, me emme ole riittävän tietoisia tästä, kun puhutaan siitä, että halutaan saada kansalaiset tajuamaan tämä tilanne, että he todella tiedostaisivat, niin me emme ole ollenkaan riittävän pitkällä. Tässä on hyvä työväline, mutta se on todella pilari, kun puhumme energiatehokkuudesta kiertotaloudessa. Myöskin haluan tässä mainita komissiota, joka haluaa täsmentää, että tämä direktiivi, ekosuunnittelu direktiivi ja asetus Energy Labeling nimellä kulkeva, niin sen avulla voidaan tehdä voidaan tehdä puole, tehdään tehdä, säästää 50 prosenttia kiertotaloudessa eh, eh, energiasta vuoteen 2020 mennessä. Se on aika huikea luku. Tätä pitää toistaa jatkuvasti, paukuttaa joka paikassa, kun me puhumme pyörän pöydän keskustelussa. Minä olen Michel Rivasin kanssa näitä myös järjestänyt. Hän on Itravaliokunnassa lausunnonantaja. Eh, vähän yli kuukausi sitten järjestimme tällaisen tapaamisen parlamentissa. Tulokset ovat jo nyt aika tuntuvia tiedot saamme komissiolta, kun me saamme tästä ekosuunnittelusta ja energiamerkinnästä 175 tonnia, joka tarkoittaa per vuosi säästöä. Tämä on jonkinlainen luku, jos me ajattelemme esimerkiksi Italian energian kulutusta, se tarkoittaa suurin piirtein samaa lukua. Eli me, ehkä tämä on vähän puhuttelevampaa, kun puhumme luvuista. Me olemme kuluttajia, tarkoittaa noin 490 euroa per kotitalous per vuosi, kun ajattelemme energiakulutusta. Se on ihan tuntuva luku. Tämä tarkoittaa sitä, että kun puhumme brittiläistä viranomaisista, jotka julkaisivat 2015 tutkimuksen, tarkoittaa jokainen punta, joka on sijoitettu ekosuunnittelun tuotti 3,8 euroa brittiläiseen talouteen. Eli kyllä tämä on tuottavaa ja kannattavaa, kun tiedämme missä määrin tilanne oli aikaisemmin, kun puhuttiin eh, viimeisimmästä eurooppalaista kampanjasta yhdistyneessä kuningaskunnissa nimenomaan tästä direktiivistä. Eli tässä on todellisia totuudellisia lukuja, jotka voivat vaikuttaa myös nykyilmastoon. Tämä kuvaus eh, ei ole niin täydellinen, on siellä ongelmakohtiakin, on aivan yksimielistä kritiikkiä tuotu esiin, sekin kuultiin jo tänään, kun me olemme myöhässä, että me olemme vähän hitaita päätöksenteossa. 2004, kun lähdettiin laatimaan aivan ensimmäistä puitedirektiiviä, niin olin tuolion esittelijänä. Silloin me onnistuimme erittäin dynaamisen tiimin kanssa Euroopan parlamentissa öö, Envivaliokunnasta, Claude Turmes ja Peter Liisen kanssa me pystimme luomaan tämmöisen supertyökalun. Se oli konsultoin kuulemisfoorumi. Siinä oli teollisuuden edustaja, kansalaisjärjestön edustaja, kansallisia öö, asiantuntijoita sidosryhmiä. Ja tuolloin sanottiin, että jos joku tuote pitää alistaa ekosuunnittelun alulle, en, myöskin energiamerkintälainsäädäntön alaiseksi, silloin, ö, puhutaan, silloin todella puhutaan tehokkuudesta. Minä sanoin tuolloin, tämä menettely on liian pitkä, liian hidas ja se ei anna riittävää turvallisuutta tuottajalle. Sen takia korostan kappaleessa neljä, anteeksi viisi ja kuusi mietinnössäni, kuinka komission on pakko lähteä parantamaan tätä tilannetta nimenomaan eurooppalaisten valmistajien kannalta. Heidän pitää voida luottaa näihin annettuun lainsäädäntöön strategisesti tärkeää ja myös lojaalin kilpailun kannalta tärkeää, kun ajattelemme ei-eurooppalaisia tuotteita, jotka tulevat markkinoillemme, kun tämä politiikka ottaa huomioon myös suunnanmuutoksen johon on lyhdytty komissiossa. Viime viikolla komissaari Katainen halusi vastata useisiin hänelle osoitettuihin kysymyksiin. Se oli nimen aika rohkaisevaa. Ajattelen nimenomaan sitä, ettei enää ainoastaan kohdenneta asiaa kaikkia energiatehokkuuden ympärille. Minä liian tässä halutaan käyttää resursseja ja kierrätettävyyttä tuotteissa. Totta kai nämä ovat huipputärkeitä kohtia myös minun mietinnössäni ja sanoisin, että ne jäsentyvät erittäin hyvin kolmannen Euro- Euroopan edessä olevan haasteen kanssa. Eli meidän pitää vahvistaa ja parantaa markkinavalvontaa. Tämä siirtyminen mm, energiataloudesta resurssitalouteen tarkoitan, että kun puhumme resurssien tehokkaasta käytöstä, se dimensio on jo otettu hyvin huomioon komission työhjelmässä vuoteen 2019 asti. Ja siihen kuuluu paljon tuotteita, valaisimia, imureita, televisioita ja muita näyttötuotteita – Samat kriteerit ovat myös, kun puhutaan e, e, tuotteen elinajasta, eliniästä, silloin myös puhutaan tämän elinkaaren loppumisesta ja kierrätettävyydestä tai mahdollisuudesta lähteä purkamaan tärkeitä komponentteja. Mm, tässä ajattelen nimenomaan puhelimia, älypuhelimia ja tapauskohtaisesti menettely on ihan hyvä. Toisekseen tämä kohta sai yksimielisen tuen taakseen sidosryhmiltä viime kuun pyöreän pöydän keskustelussa markkinavalvonta tarkoitti, että oli hyvin paljon eroavaisuuksia, mutta luvet ovat puhuttelevia. 10 ja 25 prosenttia säänneltyä valvottua tuotetta eivät ole lainmukaisia, eivät ole yhteneväisiä, anteeksi, korjaa tulkki. Silloin mietinnössäni minä teen ehdotuksia, että niin, me voisimme ehkä parantaa tilannetta Kollegat voisivat ehkä lukea näitä kohtia tarkalla silmällä 11 ja 13 kappaleissa, eli eurooppalainen tieto kanta, laajennettaisiin markkinavalvontaan ICSMS ja se on la, luotu nimenomaan tuoteturvallisuutta ajatellen. Se voitaisiin laajentaa myös siihen kuinka ympäristötehokkaita tai ystävällisiä nämä tuotteet ovat. Ja lopuksi haluaisin ottaa kaksi aktuelliasiaa esille. Ensimmäinen liittyy, liittyy älypuhelimiin, kun toinen liittyy, ne ovat yhteydessä toisiinsa – kuinka tuotteet vanhenevat ennenaikaisesti. Me tiedämme, että puhelimilla erittäin suuri vaikutus ympäristöön. Tällä hetkellä ei ole mitään eurooppalaisia mittaustuloksia. On aika helppoa, voisin sanoa, tutkijat, koska kehitys on ollut huikeata. Se on ollut niin huikea tämä teknologinen kehitys, että tämä innovaatio, kilpajuoksu ei saa jatkuvasti pimentää meidän näköalamme ekosuunnittelun tärkeydestä. Mehän tiedämme, kuinka mahdotonta meidän on lähteä korvata näitä integroituja akkuja esimerkiksi älypuhelimiin. Monet niitä heitetään, ja, mutta me emme pidä tästä. Sen takia minä olen pyytänytkin, että komissio odottaisi tätä kohtaa ja se sisällyttäisi ekosuunnittelun direktiivin työohjelmaansa älypuhelimet, koska me puhimme äsken muista tuotteista, jotka olivat hyvin kohdennettuja. Miksei myös sitten matkapuhelin, kaikki sen eri variantit pankit mukaan lukien. Sitten puhuisin minimi resistenssikriteereistä me hyväksyimme viime vuoden heinäkuussa tämän mietinnön. Kappale kahdeksan mietinnössäni puhuu siitä. Minä haluan minä komissaari Kataisen tavatessani viime viikossa puhuin myös merkinnöinnistä, mikä on tuotteen elinikä. Ranskan äh, hallitus, Macronin hallitus on puhunut tästä. Meidän täytyy tiedottaa kuluttajaa tästä. Se on erittäin tärkeää, että ei jos kohta ei prioriteetti ostetun tuotteen elinikä. Se on loistava ajatus. Se voisi myös, sen pitäisi myös näkyä meidän loppumietinnössämme. Kiitos. Thank you very much. Now I... Kiitos. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Ja komissiokin voi kommentoida tilannetta Ensin edustaja Gambus, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, presidenta. En primer lugar... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää eh, parlamentin tutkimuspalvelun tekevää työtä, tehnyt e- erittäin loistavaa parlamentaarista työtä. Toiseksi haluan kiittää eh, kollega Riisiä hänen mietinnöstä. Hän on nähnyt paljon vaivaa voidakseen, saadakseen hyvin konsensushenkisen tekstin valmiiksi. Olemme monissa kohdissa samaa mieltä esittelijän kanssa aivan erityisesti siinä, kuinka välttämätöntä on lähteä muuttamaan perspektiiviä, kun puhumme ekosuunnittelusta. Me olemme nyt <clears throat> valmistelu- ja muutosvaiheessa, kun ajatellaan Euroopan taloutta, joka on muuttumassa yhä enemmän kiertotaloudeksi. Sen takia meidän täytyy taata se, että ratkaisut toimivat. Ja meidän pitää ajatella tästä, tässä kaikkea, mitä informaatiota me saamme käyttäjiltä. Meidän pitää myös työstää tapauskohtaisesti kaikkea. Meidän pitää käsi kädessä tehdä työtä teollisuuden edustajien kanssa. Tällä tavalla me voimme toteuttaa hyvän muutoksen. Meidän täytyy myös ottaa huomioon sitä, mitä me työstämme. Tästähän me puhumme jatkuvasti. Me puhumme asioista, jotka koskettavat suoraan ihmisiä, kuluttajia. Tässä on se arkipäiväisistä tuotteista. Esimerkiksi meidän pitää huomioida, miten toteutetaan hyvin ekosuunnittelua. Se voisi olla suoranaisesti säästöä jokaiselle kotitaloudelle joka vuosi. Meidän pitää käyttää kaikkia informaatiotyökaluja hyväksemme. Meidän pitää ottaa tajuta jokainen askel, jonka olemme edenneet. Meidän pitää toimia yksilötasolla ja kollektiivisesti. Tällä tavalla voimme saavuttaa jotakin toinen kohta, joka mielestäni on tärkeä, joka on tärkeä ottaa esille, kiertotalous on hyvin poikkileikkaava. Miettinen laatija puhui tässä komissaari Kataisesta tapaamisesta hänen kanssaan viime viikolla. Tässä on nyt ehkä vähän toistoa. Varapuheenjohtaja on tajun, tajunnut tämän täytäntöönpanosuunnitelman. Hän toi meille se, selvää signaalia, että erittäin vaikeata lähteä puhua ekosuunnittelusta ja kiertotaloudesta vain yhdellä tietyllä alueella. Sen takia on tärkeää, että mietinnän laatiosta sanoisi, että meidän täytyy pyytää kunnianhimoisempaa su- ekosuunnitteludirektiiviä kiertotaloutta komissiolta. Enemmän ehkä sitoumusta. Emme voi rajoittua vain siihen, että ekosuunnitteludirektiivi olisi vain energiasäästöä. Totta kai se on keskeinen avain kohta, mutta siinä pitäisi olla spektriä enemmän siihen, miten käytetään tai käytetään uudestaan, miten voidaan korjata korjata tai käyttää uudestaan, kierrättää näitä kyseenalaisia, ky- kyseessä olevia tuotteita. Meillä on myös mahdollisuus, direktiivi tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja sitä ei ole täysin vielä hyödynnetty. Emmekä me saa jäädä tässä jälkeen kehityksen junasta. Meidän pitää olla tehokkaampia. Joskus ti- eurooppalaiset normit ovat liian tiukkoja, mutta ne eivät saa tällä hetkellä olla liian suurena esteenä, että voisimme lähteä toteuttamaan siitä, mistä komissaari Katainen puhui ekosuunnittelusta. Esittelijä, äh, äh, sen takia minä haluaisin esittää kysymyksen esittelijälle ja näille asiantuntijoille. Kun puhutaan äh, puhelimista, matkapuhelimista, se on usein ollut keskeisenä aiheena tässä direktiivissä. Minä en halua tässä pidentää, käyttää enemmän puheaikaa. Minä vain halusin kysyä näistä matkapuhelimista. Haluan kiittää esittelijää kahta asiantuntijatutkimuspalvelusta. Olen hyvin pitkälle samaa mieltä mieltä näiden kolmen eh, kollegan kanssa, eli meidän täytyy vahvistaa tätä ylimenon muutosaikaa. Thank you very much. On behalf of Mr. Kiitos. Sitten Palucin sijaisena edustaja Dalli, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and I would like... Kiitos, äh, puheenjohtaja. Aloittaisin suoraan kiittämällä edustaja Riissiä tästä mietintöluonnoksesta. Kiitos myös EPRSlle tästä tutkimuksesta, jonka he ovat laatineet eh, sekä Barcelonan yliopistolle tästä esittelystä tänään. Masume Paulucci, meidän esit- varjoesittelijämme, pitää tätä mietintöluonnosta hyvänä pohjana keskustelulle, koska tässä on jo paljon positiivisia ehdotuksia siitä, miten ekosuunnitteludirektiivi täytäntöön pannaan ja miten sitä voitaisiin vahvistaa. SND tulee kuitenkin tekemään tiettyjä tarkistuksia ja meidän tarkistuksemme keskittyvät seuraaviin asioihin. Ensinnäkin markkinatutkimukset. Me uskomme, että jäsenvaltioiden pitäisi pitää olemassa olevaa tietokantaa markkinavalvonnasta sekä näistä noudattamissäännöistä. Sen lisäksi komissiolla pitäisi olla vahvempi ote jäsenvaltioiden valvontaan ja että pitäisi olla tällainen EU-markkinoiden äh, valvontakeskus ja että sitä tulisi paremmin arvioida. Vahvempaa valvontaa tarvitaan myös äh, vapaaehtoisella tavalla myös tuotteista, joita myydään äh, verkkokaupassa. Haluaisin myös tehdä selkeän yhteyden ekosuunnittelun sekä rakennusdirektiivin välillä. Me uskomme, että hyvin toimiva valvontajärjestelmä energia- osiossa liittyen rakennusdirektiiviin voisi olla hyvin tärkeää, koska se voisi johtaa myös siihen, että suunniteltaisiin hyvin mahdolliset vaihdot, korvaukset. Ja tässä ei ole kysymys ainoastaan kiertotalous vaatimuksesta täytyisi vaatia myös minimimäärään kierrätettäviä osioita sekä ei-energiaan liittyviä tuotteita, lähinnä tuotteita, jotka käyttävät vettä. Mitä tulee kuluttajaoikeuksiin, meidän täytyy tässä myös vaatia tällaista EUn joukkokannejärjestelmää, joka on avain hyvän toimintaan. Ja haluan kiittää eh, edustaja Riisiä ja odotan yhteistyötä Marja kanssa. Sitten Wisniewskan sijaisena eh, edustaja Piekka, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos paljon esittelijälle tästä mietintöluonnoksen esittelystä ja Rova Wisniewskan puolesta minä haluaisin kertoa kommenteista suhteessa tähän mietintöluonnokseen. Me puhumme nyt tässä direktiivin, ekosuunnitteludirektiivin soveltamisesta. Ja tämä teksti esittäytyy hyvin positiivisena meille. EU voi toteuttaa tavoit, päästä tavoitteisiinsa ilmastopolitiikassa ja näin ollen se voi myös vähentää huomattavasti ja tuntuvasti myös ilmaston kielteisiä vaikutuksia EUn kansalaisille. Tämä on erittäin hyvä mietintö, jos ajattelemme kiertotaloutta kun puotteet, jotka valmistetaan tänä päivänä, niiden pitäisi olla kestäviä, pidempikestoisia, eikä niitä saa vain heittää roskakoriin, kun ne menevät ensimmäisen kerran epäkuntoon. Meidän pitäisi pystyä takaamaan tämä mahdollisuus korjattavuuteen, jotta käyttöikä näille tuotteille olisi mahdollisimman pitkä. On tärkeää tärkeää, että ajattelemme energiatehokkuutta. Tietenkin se on eh, ehkä kaikista tärkein elementti ja tärkein vaatumuksimme tuotteille. Me, me, me haluamme, meidän täytyy muistaa, että kun me vaadimme uutta, niiden pitää olla erittäin hyvin teknologisesti perusteltuja. Ja tämän pitäisi olla toteutettavissa. Pitää ajatella myös PK-yrityksiä ja niiden kustannuksia, jotka eivät saa koitua suunnattomiksi, jotta niiden valmistavat tuotteet olisivat kilpailukykyisiä ja tehokkaita. Totta kai ekosuunnitteludirektiivin täytyy myös auttaa ilmaston vastaisessa taistelussa siinä mielessä, että ilman laatu olisi parempi Tämän pitäisi olla mahdollista. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Fredrika Riisille hienosta mietinnöstä. On aika miellyttävää istua keskustelemassa tästä asiasta tällä tavalla. Muistan, että te esimerkiksi aikoinaan vaalikampanja, Eurooppa-vaalikampanjan, kuten meillä kotirintamilla oli ongelmia sen suhteen, että ihmiset eivät tajunneet, että tästä tulee direktiivi. Ja sitten ihmiset sanovat, että jälleen EU sekaantuu meidän pölynimureihimme ja kahvinkeittimiimme. Ja silloin oli hyvin tärkeää, että medioissa esitettiin hyvin selkeästi, mitä tämä direktiivi merkitsee ja nyt miten hyvä se on ollut. Ja se, mikä on ratkaisevaa tässä mietinnössä, on se, että me voimme painottaa tässä sitä, että olemme menestyneet ja että tätä myös seurataan niin, että me osoittain saamme parempia valvontamekanismeja, että me saamme parempia täytäntöönpanokeinoja ja mitä esittelijä myös painottaa, että nyt pyritetään, pyritään myös äh, laajentamaan tätä myös äh, resurssitehokkuuteen. Nuorena äh, poliitikkona Tanskan kansan käärinöillä muistan, kun me puhuimme uudesta IT-teknologiasta ja silloin meille luvattiin, että pian tilanne on sellainen, että ihmisillä on äh, omat koneensa ja sitten vaihdetaan vain ohjelmia. Ja sehän olisi ollut todella <laughs> resurssitehokkaasti, jos todellakin olisi niin, että sinulla on vain tämä hardware-kone ja sitten vaan vaihdetaan software. No nythän se on niin, että software huolehtii siitä, että, että itse kone äh, on liian vanha. Meillä on puhelimet, joihin on rakennettu sisään se, että kun puhelimen äh, päivit käyttää, niin huomaa aika pian, että tehokkuus heikkenee, eli aika nopeasti, ja sitten täytyy vaihtaa uuteen puhelimeen. Ja aikaisemmin vanha ajatus oli se, että että voidaan käyttää uudelleen, joten kierrättäminen on tärkeää ja tämä on asia, joka on aivan liian heikko viikkoa. Ajatellen jo sitä, että kuinka kauan me olemme siitä edes puhuneet. On äh, hämmästyttävää, kun näkee esimerkiksi jätekeräyksiä, miten vähän itse asiassa kierrätetään. Joten olen todella iloinen siitä, että tämä on huomioitu. Sitten lopuksi vielä, minusta meidän pitää olla hyvin varovaisia siinä, että me lähdemme laajentamaan vielä enemmän tätä kattavuutta, koska tämä direktiivi on jo tehokas. Tästä ei saa tulla liian kattavaa, koska silloin me saamme vain sormillemme ja kuulemme, että taas EU sekaantuu ja taas EU sitä ja tätä ja PK-yritykset valittavat ja, ja sitä, että nyt taas pitää tehdä sitä ja tätä. Eli tässä pitää olla varovainen, mutta uskoakseni me olemme tästä hyvin pitkälti samaa mieltä. Kiitos. Kiitos edustaja Evi, olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tutkimusesittelystä ja kiitän myös esittelijää erinomaisesta mietinnöstä, jonka hän esitteli. Kollegat totesivat jo, että tällä direktiivillä on ollut etuja. Ne ovat aivan ilmeisiä. Olemme varmasti saaneet aikaiseksi energian säästöä primaarienergiassa – ja myös hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet. Olemme voineet tehdä säästöjä myös kuluttajien näkökulmasta. Toki parantamisen varaa on tämän lainsäädäntötekstin kunnianhimon tasossa. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollegat jo totesivat. Täytyy puhua luonnollisesti tuotteiden energiatehokkuudesta, mutta täytyy puhua myös resurssien tehokkuudesta – silloin, kun kyse on tuotteiden suunnittelusta. Mehän tiedämme, että kun tuotteita suunnitellaan ja silloin määritellään se, kuinka paljon tuote vaikuttaa esimerkiksi ympäristöön, kuinka paljon se saastuttaa koko elinkaaren aikana tämän tuotteen osalta. Eli täytyy saada korrekteja, asianmukaisia tietoja. On aivan välttämätöntä, niin kuin kollegat sanoit, puhu, sanoivat, puhua tuotteiden elinkaaresta, kuinka paljon käytetään resursseja, mitä osia voidaan korvata ja vaihtaa. Komissio varmasti aikoo määritellä sitovia tavoitteita. On oltava jonkinlainen minimi kestoaika, joka tuotteelle olisi määriteltävä. Tämä on aivan oikea vaihtoehto. On hyvin mielenkiintoinen tutkimus tehty ympäristövirastossa Yhdysvalloissa, jossa todetaan myös, että miten kymmenestä tuhannesta tonnista on, tuot jätteitä on voitu saada aikaiseksi työpaikkoja, valtava määrä kierrätyksen alalla. E, työpaikkoja on luotu valtavasti e, uudelleen käytön korjausten alalla, eli tämä tarjoaa meille myös mahdollisuuksia mahdollisuuksia työllisyyden näkökulmasta. Yrityksille tarjoutuu mahdollisuuksia toimia tällä alalla Euroopassa. Entäpä sitten indikaattori hiilen käytöstä? Minkälainen hiilijalanjälki jää kustakin tuotteesta? Tämäkin olisi tärkeää, kun haluamme antaa kuluttajille oikeaa tietoa. Komissiosta tarvittaisiin myös kannustimia niin, että tuettaisiin siirtymistä sellaiseen talouteen, eh, jossa ei painoteta tuotteiden omistamista, vaan tuotteiden eh, palvelukäyttöä, hyödyntämistä. Eli on sellaisia yrityksiä, jotka voivat toimia pitkällä aikavälillä, tarjota tuotteita eh, ihmisten palvelukseen ja niitä käytetään pitkän aikaa ja ominaisuudet säilyvät. Haluan kiittää vielä kerran esittelijä hänen tekemästään työstä ja mielellämme teemme vielä yhteistyötä parannusvaiheessa. Kiitos. Kiitos edustaja Krosteet, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Minä haluaisin ensi alkuun kiittää Frederik Riissiä. Kommentit ja argumentit, joita hän meille tarjoili, ovat erittäin hyviä. Tämä ekosuunnitteludirektiivi keskittyy energian kulutuksen vähentämiseen nimenomaan tuotteiden käytön aikana. Mielestäni hän ei korosta tarpeeksi potentiaalia kiertotalouden kannalta, kun ajattelemme tuo tuotteiden suunnittelun valmistamisvaihetta, kun se on ohi, siinä otetaan ympäristötekijät huomioon, mutta meidän pitää myös ajatella tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuutta. Pitäisi ehkä kannustaa sellaista suunnittelua, jossa voidaan enemmän korjata, ajatella tuotteiden kestävyyttä, elinkaarta ja kuinka paljon voimme ajatella, kun voimme hyötykäyttää uudestaan käyttää kierrättää tuotteita silloin, kun niiden elinkaari on loppumaisilla. Eli meidän täytyy tajuta kiertotalouden merkitys tässä direktiivissä ja kuinka voimme myös turvata meidän yritystemme kilpailukyvyn. Meillä pitäisi olla tapauskohtainen läpe, lähestymistapa perusteltu selektiivisenä. Se olisi ehkä paras vaihtoehto. Kiitos. Thank you very much, Kiitos, edustaja Rivasi. Olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä olin miet lausunnon antajana Itressä ja haluan kiittää Frederik Riisiä tästä mietinnöstä ja varjoesittelijöiden te- tekemää työtä, että tällainen mietintö on saatu aikaan. Itressä toistettiin vähän sitä, mitä edustaja Grostet sanoi sen lisäksi, että puhutaan energiatehokkuudesta ja se on hyvin onnistunut ilmaisu, koska se tuli merkinnän jälkeen heti, energiamerkinnän jälkeen, mutta meidän pitää myös puhua materiaalien tehokkuudesta ja laajentaa sovellusalaa direktiiville, mutta samanaikaisesti hyvin laatia valmistelun, tuotevalmistelun kriteerit teho, energiatehokkuudesta, kiertotaloudesta ja terveydestä, koska tässä mm, valiokunnassa ei aina puhuta niin paljon terveydestä, kun puhutaan tuotteiden ekosuunnittelusta tai suunnittelusta yleensä. Kun puhutaan, tai minä puhun kestävyydestä, meidän me emme saa ajatella vain tämmöisessä kertakäyttöyhteiskunnassa, että heitetään pois, kun tuote on rikki. Meidän pitää pystyä takaamaan tuotteelle jonkinlainen kestävyys, elinkaari, kuin että lähdetään ohjelmoimaan sitä, mitä tapahtuu, kun tuote on vanhentunut. Teollisuus sanoo, että täällä on takuu viidelle tai kymmenelle vuodelle riippuen tuotteesta, niin ainakin tiedetään, että se kestää niin kauan. Kuin jos taas sitten pitää todistaa, että tässä tuotteen valmistuslenkissä on joku heikkous, jo heikko lenkki, niin silloin niin kuin joskus käy autojen kanssa, että joku kertoo, että meillä on viallisia ohjelmistoja, niin kuin tässä on nyt autoteollisuudessa todettu äskettäin. Meillä pitäisi pystyä olla, meillä pitäisi olla varaosia vaihdettavina koko tuotteen elinkaaren aikana ja että voidaan myös kierrättää näitä tuotteita, uusio käyttää. On täysin käsittämätöntä, että tänä päivänä voidaan valmistaa tuote, jos sitä ei voida sataprosenttisesti kierrättää me, meillähän tuotetaan muovia, jota ei uudelleen käytetä tai kierrätetä. Eli siis muovia kerääntyy, kasaantuu jätevuoriksi. Meillä on täällä asiantuntijoita, minä haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä. Meidän pitää nyt vähän olla tiukempia. Kun tuotetta lähdetään suunnittelemaan, kaiken siinä pitäisi olla uusiokäyttö mahdollista tai kierrätettävistä. Miksi puhun terveydestä? Koska meidän pitää tehdä olla tarkkoja, miten käytetään raaka-aineita materiaalia tässäkään ja vetoan komissioon, kun kuuletaan 96 prosenttia tuotannosta tulee Kiinasta. Niin mitä Eurooppa tekee? Minä olen vihreä ekologisti, oli kyse sitten aurinkopaneeleista tai matkapuhelimista, älypuhelimista, niin tässä Kyllä, kaikkihan, lähes kaikki tulee Kiinasta ja nyt se on todennettu 96 prosenttia on Kiinajohtoista valmistetta. Mm, voisimmeko lähteä rajoittamaan käyttöä Euh, hormonaaliset haitta-aineiden käyttöön rajaamista, mutta, mutta jos näitä tuotteita, jos nämä tuotteet otetaan riittävästi huomioon suunnittelussa, mutta jos niitä otetaan riittävästi huomioon, niin tulevaisuuden kannalta se on huono asia. Mitä sitten tulee markkinaan, markkinavalvontaan, meidän täytyy toimia siten, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus valvoa. Ja tässä komissiolla on oma roolinsa, oma tehtävänsä. Viimeinen on sitten vähän tämmöinen eettinen kriteeri. Meidän pitäisi toimia siten, tai komission pitäisi pystyä katsomaan, mistä al- materiaalit, raaka-aineet tulevat, mikä on niiden alkuperä, mistä niitä on lähdetty kirjaimesti kaivamaan. Ja tässä pitäisi olla eettisiä kriteereitä, eli miten raaka-aineita on käytetty ja mistä ne ovat peräisin. Mutta tässä minä voin laatia hyvin kattavan lausunnon Itressä. Itrestä. Kiitos paljon. Thank you very much. Now I would like... Kiitos. Nyt komissiosta Santos Gill, olkaa hyvä. Voitte kommentoida mietintöluonnosta. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä keskustelusta tähän mennessä. Aluksi haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja erityisesti tätä valiokuntaa siitä, että se on vuosien mittaan tukenut tämän direktiivin toteutusta. Olemme saaneet tämän ansiosta paljon säästöjä aikaiseksi vuosien mittaan. Nopeasti reagoisin esille nostettuihin kysymyksiin. Hidas eteneminen ja pitkä prosessi, kun näitä toimia toteutetaan. Vaaditaan noin neljä viisi vuotta aikaa, että toimet toteutuvat. Me tarvitsemme kannustimia, eli estetään tiettyjen tuotteiden tuleminen Euroopan äh, markkinoille. Eli kyllä tähän aikaa tarvitaan, vaikkakin olen samaa mieltä siitä, että joissakin tapauksissa voitaisiin edetä nopeamminkin. No sitten resurssitehokkuudesta. Jo tällä hetkellä olemme sisällyttäneet kriteereitä eri toimiin ja nykyinen direktiivi tämän myös mahdollistaa. Enemmänkin voitaisiin tehdä työsuunnitelma, etenemissuunnitelma haluaisi ottaa mukaan myös esimerkiksi tiskikoneet, pyykinpesukoneet. Esimerkiksi siellä kestävyyttä täytyy parantaa niin, että laitteet kestävät pidempään. Tuotetakuut voisivat olla jossakin tapauksessa parempi tapa parantaa esimerkiksi elinkaarta, kestoikää. Kun kyse on vaikkapa hehkulampoista ja pölyimureista, niin meillä on hyvin kattavaa testausta. On myös muita välineitä, joita voitaisiin tutkia, olisivatko ne hyödyllisiä. Myös vaatimusten täytäntöönpano mahdollisuuksista on huolehdittava. Markkinavalvontaviranomaisten on voitava sitten valvoa järjestelmien toimivuutta. Markkinavalvonnassa tulisi tehdä enemmänkin. Komissio pyrkii tukemaan jäsenvaltioita myös rahoituksen näkökulmasta. Komissio ennen joulua teki ehdotuksen tuotteiden vapaasta liikkuvuudesta. Esitimme tästä paketin. Se liittyy myös EUn tuotevalvontajärjestelmään, joka on nyt menossa yhteispäätösmenettelyyn. Tavoitteena on se, että tämä huomioi myös ekosuunnittelun. No sitten matkapuhelimet, jotka nousivat esille usean otteeseen. Työskentelysuunnitelmassa olemme todenneet, että perehdymme myös matkapuhelimiin ja muihin teknologiatuotteisiin, jotka kehittyvät nopealla vauhdilla tarkemmin. Kyse on nopeasta kehityksestä ja prosessimme on tällä hetkellä liian hidas, jotta tämä teknologian edistyminen voitaisiin huomioida. Pitää löytää tois, toisenlaisia tapoja, joilla voisimme puuttua näihin kysymyksiin. Sitten ohjelmistojen päivitykset mainittiin. Energiamerkintäasetus hyväksyttiin viime vuonna. Parlamentti aivan erityisesti vaati sitä, että pitää varmistaa, että päivitykset eivät heikennä tuotteen tehokkuutta. Jotakin samankaltaista voitaisiin siis ajatella myös ekosuunnitteluehdotukseen. No sitten soveltavissa laajentaminen mainittiin. Jo nyt perehdymme tuotteisiin, jotka käyttävät esimerkiksi vettä, niin kuin hanat ja suihkut. Tällä alalla voimme toimia jo nyt, koska nämä tuotteet liittyvät myös energian käyttöön. Täytyy pitää kuitenkin mielessä se, että ympäristövaikutukset usein toteutuvat valmistusvaiheessa ja on kovin monimutkaista sitten varmistaa täytäntöönpano. Kyse on niin monimutkaisista ilmiöistä ja tuotteista. Kiitos. Ja nyt palaamme vielä asiantuntijoihimme. Kysymyksiä esitettiin tutkimuksen esittelijöille esimerkiksi matkapuhelimista. Ja Rivasillakin oli kysymys teille. Haluatteko reagoida tai vastata kysymyksiin. Ensin äh, Rova Drabik, olkaa hyvä. Okay, um, ähm, it's... Vaikuttaa siltä, että monet asiat tai tässä keskustelussa ollaan hyvin positiivisia tätä direktiiviä kohtaan ja että meidän pitäisi olla kunnianhimoisia ja ottaa mukaan energiatehokkuusvaatimukset, jotka olisivat välttämättömiä – mutta siihen vaadittaisiin enemmän resursseja komissiossa ja markkinavalvontaviranomaisille. Koska jos me otamme mukaan materiatehokkuusvaatimukset ja laajennamme tuotteiden määrää, niin kustannukset nousevat. Ja jos markkina valvontaa lisätään, niin tämä voi johtaa myös kilpailukysymyksiin EUn sisällä ja ulkopuolella. Ja sitten vielä kierrättämisestä. Kierrätys on tärkeää EUlle ja tämä on sektori, jossa EUsta voisi olla markkinajohtaja. Ja äh, äh, huomioida tämä valmistamisprosessissa ja myös ottaa huomioon äh, raaka-aineiden äh, tarve ulko, EUn ulkopuolella, koska tällä saattaa olla myös sosiaalisia vaikutuksia. Ja sitten äh, herra Durani, olkaa hyvä. Täällä on kommentoitu jo useita eri aspekteja. Ehkä ottaisin yhden esille, jonka jo olin kirjannut tänne, mutta haluan ottaa sen esille mietinnöstä, minkä me olimme itse toteutuneet. Jos ajattelemme Euroopan markkinoille tuodaan tuotteita, myös raaka-aineita, on erittäin tärkeää, että joka kerta otamme huomioon nämä materiaat, nämä aineet, joita tuodaan tänne, nämä raaka-aineet, joita tulee kolmansista maista. Joissakin tapauksissa energiapolitiikka, niiden energiapolitiikka tai vähähiilinen talous, vähähiilinen energia ei ole samoilla linjoilla eurooppalaisten vastaavien poliitikkojen kanssa. Tämä on aika yksiselitteistä. Tällä hetkellä meidän energiamme liikkuu, perustuu aika paljon uusiutuviin energialähteisiin. Ainakin niin ne on ehdotettu eurooppalaisessa energiapolitiikassa, kun lähdemme käyttövaiheeseen, kyllä me pystymme vähentämään, ainakin tavoitteiden mukaan pystymme vähentämään energian kulutusta, niin energiata käytetään kun näitä metalleja kaivetaan, jotenkin hyvin kriittisiä metalleja, niin energiaa käytetään tässä valmistusvaiheessa kolmansissa maissa, jotka jossakin tapauksissa voivat olla maita, jotka perustavat energian käyttönsä fossiilisiin polttoaineisiin. Se on joka kerta tulee yhä tärkeämmäksi pitää huomioon tämä materiaalia käytetään, mistä se tulee ja miten se on, to, miten se on todella kaivettu sieltä kolmansien maiden maan Tätä haluan korostaa. Eli tämä voitaisiin kuvittaa erittäin hyvin esimerkkeillä. Me olemme analysoineet joskus kuparituotetta, joka on ehkä tärkeimmät kuparimarkkinat, tulee Chiilestä, josta tulee eniten kupari Eurooppaan, jos ajatellaan 90-lukua. Kuparin keskittyminen Chileen oli keskittynyt läht lähes yhteen kaivokseen kolme prosenttisesti tällä hetkellä kymmenen kertaa vähemmän. Eli intensiteetti energiapoliittisesti on kasvanut, miten tätä kuparia sieltä kaivetaan ja sitä, sitä toteutetaan energia yhdistetyllä sähkötekniikalla kaivosalueilla ja siihen perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, muun muassa kaasuun. Meillähän on aivan erilainen sähköyhteiskäyttöperiaate. Ja haluaisin siis korostaa, kuinka tärkeää on laajentaa tätä analyysiä joka vaiheessa, kun puhumme tuotteen elinkaaresta. Ja mitä taas sitten tulee tuotteiden valmistamiseen, me korostamme kovasti kestävyyttä, elinkaarta, koska joissakin tapauksissa mehän viittasimme tutkimuksiin – jotka on toteutettu. Niissä on mainintoja muutamista tuotteista. Me, me emme ole niitä tehneet, vaan ne olivat jo aikaisempia tutkimustuloksia. Siinä vertaillaan etuja, joita voidaan saada siitä, kun elinkaari on pidempi tai sitten jos halutaan uusia tuotteita, jotka ovat energiatehokkaampia, mutta lyhyempiä elinkaariltaan. Näissä kahdessa tapauksessa on, mainit, on tutkimuksissa verottu aikaisempaan toteutettuun työhön. Ihan ilmeisen selvää on se, että jos ajatellaan kestävyyttä, elinkaaren pidentämistä, se tuo mukanaan säästöjä energiapoliittisesti 5 prosenttia, 10 prosenttia Ehkä se oli 10 prosenttia tässä kyseisessä tapauksessa, mutta se ei tarkoita vain uusia tuotteita, vaan myös jo markkinoilla olemassa olevia tuotteita. Niiden elinkaarta voidaan pidentää. Ja yksi asia vielä, ehkä joku on jo tämän maininnut, kuinka pitäisi saada varaosien saatavuus saada paremmaksi. Me haluamme edistää markkinoiden toimivuutta, markkinat, jotka voivat tarjota riittävästi varaosia, tarkoittaa sitä, kun on kyse ekosuunnitteludirektiivistä ja sen, siihen liittyvistä ohjelmista ja e, miten laitteita voidaan purkaa ja koota, tuotteita voidaan purkaa ja koota. Que existe una ole, koska aika innovaatiossa on olemassa aika paljon vanhentuneisuutta. Eli tuotteet ovat jo vanhentuneita ennen kuin tulevat markkinoille. Tämä on todettu äskettäin joissakin tuotteissa. Ainoa, miten me voimme tämän välttää? Ympäristöpoliittisesti ainut tapa on ehkä se, että korostamme näiden tuotteiden purkamismahdollisuutta ja miten niinä, niissä olevia komponentteja ja osia voidaan uusio käyttää. Miten, että näitä osia voitaisiin uudestaan käyttää, tuotteita, joita voidaan purkaa. Silloin me olemme menettäneet näitä materiaaleja, rakennusvalmistusaineita. Tämäkin pitäisi, tämäkin voitaisiin tämä, tämä voisi olla siis ennen ennenaikaista. Minä korostan tätä korjausta, korjattavuutta, osien uusiokäyttöä. Tällä tavalla voimme pidentää valmisteiden tuotteiden elinkaarta. Thank you very much. Now, Madame Rees, the conclusion of our debate today. Ja nyt esittelijä Reis. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyt loppuveto. Yhteenveto haluan kiittää kaikkia täällä puheenvuoron pitäneitä. Olen saanut erittäin arvokasta lisää materiaalia tähän tekstiin. Lähes yksimielisesti kaikki ovat samalla lailla kunnianhimoisia keinoista ollaan aika pitkälle yhteen samanmielisiä, miten haluamme saada kuuluttajat tietoisemmaksi tästä kunnianhimoisesta tavoitteesta, eli matkapuhelimet olisivat myös meidän huomiomme keskiössä enemmän. On puhuttu myös tuotteiden elinkaareen liittyvästä strategiasta, nimenomaan kierrätettävyydestä ja korjattavuudesta. Edustaja Grostetin mainitsemat asiat löytyvät mietinnöstä kohdassa kahdeksan otin esille, mutta kun minä olin, <clears throat> minä nyt ei ole missään äh, kun ei ole kysymistä olympiakisoista, niin minä en aina tässä ihan kaikkea muista, en ole niin hyvä mestari, mutta mitä tässä Rakabari sanoi, kun hän puhui tästä korjattavuudesta, kuinka tärkeää se on, olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Ja sitten soveltamisalan laajentamisesta. Minähän josta täällä lähdotankin emme ole, emme ole enää vain yhtä mieltä, että energiatehokkuuskriteerit ovat tärkeitä. Ehkä edustaja Dalli otti esille tämän non-energy using related program, products, eli tätäkin on toistettu useamman kerran. Minäkin olen toistanut tätä, että jos me lataamme tähän liikaa asioita. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että markkinavalvonta on erittäin tärkeää, että 10-25 prosenttia ovat normien mukaisia. Meidän täytyy myös seurata kursoria. Mitä sitten tulee taas te kustannuksiin, en ole ihan vakuuttunut kaikesta. Tietysti kunnianhimoisempi on aina kalliimpaa, mutta meidän täytyy ajatella ää, tätä ajan kanssa. Ehkä voimme olla kes- lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä kunnianhimoisempia. Kyllä meillä on paljon nyt mahdollisuuksia löytää kunnianhimoisia kompromisseja. Vastaan myös edustaja Kampukselle, joka puhui tässä tästä kunnianhimoista, Meidän me olemme kunnianhimoisia komissiolle, komissaari Katoiselle kyllä. Joo, kaikki eivät ole ihan yhtä mieltä tästä, mutta kyllä meidän täytyy joitakin kohteita vielä saada vakuuttuneeksi tästä. Kiitos. Tarkistusten määräaika tässä mietinnössä on 6. maaliskuuta kello 11. Äänestämme valiokunnassa 25. tai 26. päivä huhtikuuta. Näin voimme käsitellä seuraava esityslistan kohtaa LIFE-ohjelman väliarviointi. Meillä on tässä luettelo yhteisesittelijöistä. Jos he ovat paikalla, saavat puheenvuoron. Okay. So, I start with the, the Ensin yhteisesittelijät tai heidän sijaisensa. Äh, Gambus on Suitsan sijaisena. Molta gracias, presidenta, en primer lugar. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi edustaja Suikan puolesta, joka ei voinut olla täällä läsnä. Por lo tanto hablo en... Ja hänen nimissään nyt puhun tässä. Var... Life-työryhmän varapuheenjohtajana hän osastoi tästä alun, alusta alkaen halusi välittää kiitoksensa kaikille muille tekstilaatioille heidän panoksestaan tähän. Kuten te kaikki tiedätte, LIFE-ohjelma on ainut instrumentti, joka rahoittaa EU-ssa yksinomaisesti ympäristö- ja ilmasto-ohjelmia ja sen yleistavoitteena on myötä vaikuttaa siihen, että sovelletaan ja päivitetään EUn lainsäädäntöpolitiikkaa ympäristö- ja ilmastokysymyksessä, kun se yhteisrahoitetaan muiden ohjelmien kanssa lisäarvona EUn muiden ohjelmien kanssa suullinen kysymys ja päätöslauselma luonnos puhuvat life-ohjelman väli, arvioinnista ja sinne on arvioitu LIFE-ohjelman kahta ensimmäistä vaihetta 2014-2020 ja pitäisi myös laatia suositukset jatkotoiminnalle. Suikan mielestä äh, komission tekstissä annessa on paljon yksityiskohtaista tietoa, jonka avulla voidaan mitata tehokkuutta ja merkittävyyttä. Myös puhutaan myös tärkeistä kysymyksistä päätöslausumaluonnoksessa ja suullisessa kysymyksessä. Siinä vedotaan myös siihen, että tarvitaan enemmän todisteita hankkeiden tehokkuudesta ja toimivuudesta, ja että ne voitaisiin asianmukaisesti ottaa mukaan tähän, että saataisiin riittävästi tietoa, kun ne pitäisi sisällyttää tähän väliarvioraporttiin. Kaksi jäsenvaltiota ovat antaneet ehkä yli kuin, enemmän kuin yhden kolmanneksen LIFE-ohjelman budjettiin 2014-2015. Sen takia me olemme ehkä vähän epätasa-arvoisessa rahanjaossa suhteessa jäsenvaltioihin. LIFE on erittäin tärkeä ohjelma ympäristön ja ilmaston kannalta. Ja Suika oli väri varapuheenjohtajana ja hän toivoo sylämellisesti, että voitaisiin parantaa ohjelmia ja voitaisiin myös parantaa informaatioprosesseja, joiden pitäisi olla yksinkertaisempi ja niitä pitäisi, informaation pitäisi kulkea nopeammin. Edustaja Suika välitti myös tiedon, että hän, hän haluaisi ympäristövaliokunnan jäseniä saada tähän enemmän mukaan, tähän työryhmän mukaan ja haluaa heitä kannustaa jatkossakin heitä tekemään hyvää työtä, että voisimme toimia tehokkaammin jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja tehdä kaikki voitava parlamentin jäseninä, jotta jotta he tukisivat, jotta jäsenvaltiosta saadaan enemmän tukea. Minä en tässä puhu enempää, vaan pyydän vielä kerran anteeksi edustaja Suikan puolesta, että hän ei voinut tulla paikalle. Ja minä edustin häntä nyt tässä. Thank you very much. On behalf of... Kiitos. Sitten Kaputon sijaisena edustaja Potsch. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Nikola Caputo ei voi tänään olla paikalla, mutta pyysi minua kommentoimaan aihetta hänen puolestaan. Saamme riittävät takeet siitä, että LIFE-ohjelma on raiteillaan ja toimii tehokkaasti niin, että se pääsee ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin EU 2020-strategian mukaisesti. Hankkeiden tulisi tarjota myös lisäarvoa rahalle. Näin ollen yhteiskunta hyödyt ovat noin 1,7 miljardin euron arvoiset. Kyse on nelinkertaisesti kustannuksista tässä LIFE-ohjelmassa kuluvalla kaudella. Hankkeissa tartutaan tiettyihin keskeisiin hankkeisiin, esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden osalta tai energiankäytön vähentämisen osalta, niin että voitaisiin vähentää ilmastovaikutuksia. Täytyy muistaa myös muut EUn ohjelmat ja niiden yhteisvaikutukset. Arviossa korostetaan seikkoja, joita tulisi vielä parantaa. Muun muassa sitä, että tulisi yksinkertaistaa avustusten myöntöprosessia ja raportointiprosessia. Tulisi varmistaa myös tasapainoisempi LIFE-varojen jako jäsenvaltioiden välillä. Kaksi jäsenvaltiota saa yli 30 prosenttia avustuksesta kaudella 14-15 esimerkiksi. Kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan roolia tulisi vahvistaa, kun kyse on LIFE-ohjelman hankkeista. Tulisi myös parantaa viestintää kohdeyleisölle niin, että saataisiin lävitse keskeisiä viestejä paremmin ja tulisi olla rakenteellista yhteistyötä myös vertaisarvion muodossa. Ja täydentäisin Nikola Kaputon puheenvuoroa vielä toteamalla, että kun ajattelemme tätä arviota, niin tulisi ajatella myös ohjelman rahoitusvolyymiä. Kyse on vain 0,3 prosentista EUn budjetissa. Näin ollen ihan mahdotonta päästä kaikkiin pitkän aikavälin tavoitteisiin. Kiitos. Kiitos edustaja Görling. Thank you very much, Madam Chair. Uh, my Kiitos uh, puheenjohtaja. Minun ryhmäni tukee tämän päätöslauselman sisältöä. Yhteenvetona voisi sanoa, että tässä meidän mielestäni komissio ei ole ottanut arvioita tarpeeksi vakavasti, se ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen. Tästä puuttuu myös tilastollista ja analyyttistä tietoa, jonka pohjalta LIFE-ohjelma voitaisiin kunnolla arvioida. Päätöslauselma ja suullinen kysymys tuo esiin nämä kipeät kohdat. Ensinnäkin tässä huomioidaan, täytyy huomioida varojen tasapuolinen jako. Toisekseen pidämme hyvänä, että huomioidaan tietynlaiset projektit, että tämä auttaisi siihen, että voidaan maksimoida tulokset Kolmanneksi tästä puut, harmittelemme sitä, että ei ole tarpeeksi kunnon tietoa niin, että voitaisiin tarkistaa tätä ohjelmaa. Me tarvitsemme tätä tietoa, jos me haluamme voida seuraavalla budjettikierroksella perustella äh, LIFE-ohjelman jatkamista. Ja sen lisäksi haluamme painottaa tällaista äh, LIFE-ohjelman jälkeistä suunnitelmaa ja me tarvitsisimme myös räätälöityä tukea ää, äh, tietyille ää, äh, projekteille. Edustaja Ek, olkaa hyvä. Ja, danke. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, me haluamme aina, että eri eurooppalaiset politiikat tukevat toisiaan, ovat yhdisteltävissä ja että sitä kautta saataisiin optimaaliset tulokset. Täytyisi siis olla selvää, että LIFE-projekti olisi yhteensopiva muiden projektien kanssa, projektien kanssa, jotka muistakin lähteistä, kuten esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka tai kohesiopolitiikka, saavat EUn budjetista rahaa. Joten meidän päätöslauselmamme ja suullinen kysymys komissiolle, siinä tein selväksi, että ottaen huomioon budjetin äh, suuruus ja sen vaikutus ympäristöön, maatalouspolitiikkaan ja koheesiopolitiikkaan, niin siinä se LIFE-ohjelman pitäisi nämä kaksi viimeksi mainittua huomioida paremmin. Mutta en saanut mitään järkevää selitystä siihen, miksi minun ehdotustani ei hyväksytty. Ja miksi äh, maatalouspolitiikkaan ei koskaan saa kajota ja varsinkin konservatiivikollegat reagoivat siihen todella äh, pahasti. Ehkäpä LIFE-ohjelman pitäisi äh, rahoittaa enemmän sellaisia ohjelmia, joissa yhdistetään ympäristönsuojelu ja maatalous. Mutta tämä ihan vain ohitettiin olan kohautuksella. Komissio on tietoinen siitä, että puolet Euroopan pinta-alasta on maataloudellisessa käytössä ja tällä on tärkeä äh, rooli, kun puhutaan biologisen monimuotoisuuden ylläpitämisestä. Olen vakuuttunut siitä, että yhteistyö maanviljelijöiden kanssa laifohjelman puitteissa luonnon suojelemiseksi johtaa hyvään äh, tulokseen ja Euroopan parlamentin tulisi tätä tukea. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Haluaako joku vielä puheenvuoron? Jollei, niin sitten Ricardo Rossa, komission puheenvuoro, olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää ympäristövaliokuntaa hedelmällisestä yhteistyöstä ja vuoropuhelusta LIFE-ohjelman tiimoilta. 25 vuotta on nyt jo takana vuodesta 1992 lähtien. Yleensä on pidetty tätä ohjelmaa hyvin tehokkaana ja hyvin johdettuna. Meillä on ollut viisi ohjelmasykliä ja aina on otettu huomioon aiemmat arviot, niin että jatkuvasti saataisiin parannusta aikaiseksi. Ei ole näin ollen yllättävää, että 14.20 arviossa todettiin, otettiin myönteinen kanta ohjelmaan. Live Hankkeet ovat monivuotisia. Vuonna 2016 arviointityöstä tehtiin suurin osa ja silloin vain harva ohjelma, joita rahoitettiin tästä uudesta ohjelmasta, oli vielä tullut päätökseen. Tämähän on aivan normaalia. Kyse on ihan normaalista aikataulutuksesta. Tämä ei kuitenkaan estänyt sitä, ettemmekö olisi aja, aikataulussa voineet ensimmäisiä hankkeita tai tarjouksia pyytää. On hyvä korostaa sitä, että sisäiset arviot varmistivat sen, että niin sanotut integroidut hankkeet, jotka tulisivat, tulivat mukaan uutena hankeluokkana, tukivat hyvin jäsenvaltioita, jotta EUn sääntöjä voitiin entistä paremmin noudattaa. Eli kyse oli näistä yhteisrahoitettavista integroiduista hankkeista, joita tarvitaan, jotta ympäristöpolitiikkaa voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmissa mukana ovat esimerkiksi jäte, vesi ja muut kysymykset. Tärkeimpänä tavoitteena on toimia katalysaattorina koko Mm, maantieteellisen alueen osalta, jotta katetaan esimerkiksi monia kaupunkeja, joita tällä alueella on. Stimuloidaan toimia, jotka ovat laajempia ja pidempiä kuin itse ohjelma. Tarvitaan myös täydentävän rahoituksen käyttöä muista EU-ohjelmista ja on varmistettava se, että kaikki sidosryhmät ovat mukana. Kyse on synergiaa ja katalysaattorivaikutusta. Väliarviossa on havaittu myös mahdollisuuksia kehittää LIFE-ohjelmaa edelleen yksinkertaistamisen kautta ensinnäkin ja raportointimenettelyjen kautta. Olemme yksinkertaistamista jo toteuttaneet kuluvalla kaudella. On myös vahvistettu haluttu katalysaattoriroolia, on haluttu myös keskittymistä tiettyihin ydinkysymyksiin, fokusointia näissä hankkeissa. Halutaan sellaisia mekanismeja, jotka huomioivat esimerkiksi kiertotalouden tavoitteet. Näissä hankkeissa tarvitaan tietty kriittinen massa, jotta rahoitus toteutuu pohdimme myös uusia välineitä, jolla voitaisiin puuttua siihen, että life jakautuisi tasapainoisesti eri puolilla EUta. Nyt kun kapasiteettia on pyritty rakentamaan, niin vieläkään ei ole päästy siihen, että varainjako toteutuisi tasapainoisemmin. Mielellämme teemme työtä parlamentin kanssa yhteistyössä, jotta voimme varmistaa, että LIFE-ohjelma vastaa niihin tarpeisiin, joita meillä on, jotta voimme täyttää ympäristö- ja ilmastotavoitteemme. Loppukommenttina muistuttaisin vielä, että kun huomioimme LIFE-ohjelman rajallisen rahoituksen, niin ei siltä voi vaatia sitä, että se täyttäisi kaikkiin tarpeisiin ilmastonmuutoksen torjunnan ja ympäristön ympäristötavoitteiden alalla. Tarvitaan tehokkaita välineitä myös muissa unionin ohjelmissa. Lifeilla on oma osuutensa integroidusti, jotta voimme saada tehokkaita ratkaisuja ja katalysaattorivaikutusta näissä integroiduissa hankkeissa, jotka mainitsin. Kiitos. Um, Kiitos. Haluaako joku vielä palata johonkin kysymykseen? Jollei, niin ilmoitan, että tarkistusten määräaika on 6. maaliskuuta ja 26. tai 7. huhtikuuta äänestämme valiokunnassa. Nyt voimme mennä esityslistä viimeisen kohtaan. Kyse on lausuntoluonnoksesta. Mariana Petir on tässä valmistelijana ja aiheena on EUn lain soveltamisen seuranta. Edustaja Petir, olkaa hyvä. Hvala vam gospođo predsjednice, poštovani članovi odbora. U trenutku pristupanja Europskoj uniji većina građana Republike Hrvatske kun eh, Kroatia liittyi Euroopan unioniin, suurin osa kansalaisista, jotka kannattivat Kroatian liittymistä EU-hun, ajattelivat, että oikeusvaltion periaate on yksi suurista positiivisista asioista unionissa sen jälkeen, kun Kroatiasta tuli itsenäinen maa ja liittyi EU-hun, niin oikeusvaltion periaate on ollut Kroatian kansalaisille hyvin tärkeä asia. Näin on ollut tilanne kyllä varmasti muissakin EUn jäsenvaltioissa, koska se, että kunnioitetaan sääntöjä, muuten sit, ilman sitä ei olisi minkäännäköistä esimerkiksi ympäristösuojelua, äh, investointeja, äh, demokratiaa, tasa-arvoa ja muuta. Euroopan lainsäädännölle on tärkeää, että se täytäntöönpannaan tehokkaalla tavalla, koska näin voidaan suojella EUn kansalaisia, mutta se tuo mukanaan myös hyvin paljon positiivisia asioita bisnesmaailmalle. EU-lainsäädännön täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa on hyvin tärkeää. 2016 tärkeimmässä lainsäädännössä puhutaan tehokkaasta lakien täytäntöönpanosta sekä eu lainsäädännön täytäntöönpanosta. Haluaisin painottaa seuraavaa. Oikeuksi rikkomuksien lisääntyminen vuonna 2016 esimerkiksi terveyskysymyksissä ja elintarviketurvallisuudessa, eli siis lisääntyminen verrattuna vuoteen 2015. Sen lisäksi oli rikkomuksia rajat ylittävissä asioissa. EUn lainsäädännön lainsäädäntö ympäristökysymyksissä on hyvin monimutkaista. Sitä olisi hyvä, se olisi hyvä huomioida myös tässä äh, liittymistä edeltävässä vaiheessa. Pilottiprojekteissa avoimuutta on lisättävä. Sen lisäksi meidän täytyy tietää, että tämä nykytilanne eh, ja se, että olemme saaneet enemmän valituksia kansalaisilta, ei ole mitenkään hälyttävä. Päinvastoin tämä osoittaa vain, että lainsäädäntö kiinnostaa enemmän kansalaisia ja sitä, että ehkäpä kansalaiset myös luottavat enemmän EUn toimielimiin. Tässä mietintöluonnoksessa esimerkiksi tietyt asiat, kuten eh, menettelyiden eh, liiallinen kesto, tai rikkomukset esimerkiksi terveys- ja elintarviketurvallisuudessa ovat asioita, joita en ole vielä ottanut mukaan, vaan tulen tekemään sen tarkistusten pohjalta ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Thank you very much. Now, uh... Kiitos. Ja nyt varjoesittelijät. Ensin edustaja Völkän, olkaa hyvä. Vielen Frau Vorsitzende. Vielen Frau... Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos kollega tästä mietinnöstä. Usein myöhästynyt ja huonosti täytäntöönpantu EU-lainsäädäntö maksaa aika paljon. Ja se maksaa myös esimerkiksi, voi maksaa ihmishenkiä. Näemme, että esimerkiksi että tuhannet ihmiset kuolevat vaikkapa huonoon ilmanlaatuun. Ja tätä voitaisiin, tätä lukumäärää laskea sillä, että täytäntöön pantaisiin ja noudatettaisiin ilman puhtautta koskevaa direktiiviä. Me olemme nähneet myös selkeitä EUn lainsäädännön rikkomusmenettelyitä. Ensinnäkin on käynyt hyvin selväksi, että meillä on ongelmia kaikissa jäsenvaltioissa on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka sanovat, että ei tilanne ole ollenkaan niin huono, mutta ikävä kyllä on nähtävissä, että kaikissa jäsenvaltioissa on ongelmia. Ja tämä näkyy erityisesti meidän valiokuntamme vastuualueella usein. 1657 rikkomusmenettelyä vuoden 2016 lopussa oli vielä avoimena, 300 enemmän kuin aikaisempana vuonna. Ja tällä tavalla me olemme nyt saavuttaneet huippunumerot. Tätä tilannetta täytyy parantaa nyt. Voisimme parantaa esimerkiksi jäsenvaltioissa sitä, että niiden tulisi täytäntöön panna paremmin ja aikaisemmin äh, EU-lainsäädäntö, esimerkiksi äh, ilmalaatudirektiivi, äh, hän tuli jo vuonna 2010. Hyvin paljon liittyy täytäntöönpanoon ja siksi en ole valmis hyväksymään sitä, että äh, jäsenvaltiot sanovat, että ei ole ollut tarpeeksi aikaa täytäntöönpanoon. Aikaa on. Ja äh, ehkäpä EU-tasolla voisi olla enemmän toimivaltuuksia. Jos näin olisi, niin meillä olisi parempi ilmanlaatu monissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi pidän hyvänä, että komissio omassa mietinnössään sanoi, että EUn tulisi toimia nopeammin ja kovemmin rikkomustilanteissa. Ja ihan rehellisesti sanoen, kaikki hienot lait, joita me täällä säädämme, ne täytyy myös täytäntöön panna. Ja sen vuoksi meidän ei tulisi keskittyä vain uuteen lainsäädäntöön, vaan olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoon. Sitten vielä komissiolle ja muille toimielimille. Joskus jäsenvaltioita täytyy hieman tukea ja tämä, tämä tuki tulisi mahdollistaa. Ja sitten taas jäsenvaltioille. Mehän puhumme jälleen uudesta EUn budjetista ja minusta jäsenvaltioiden pitäisi nyt miettiä, voisivatko he omissa näkemyksissään EUn budjetista äh, ottaa ympäristö- ja ilmastopolitiikan äh, selkeämmin mukaan. Me tarvitsemme myös äh, kollektiivisia äh, lain äh, tai erilaisia oikeudellisia välineitä niin, että kansalaiset voisivat sitä myös hyödyntää. Silloin he ehkä myös tukisivat meidän työtämme paremmin. Kiitos. Kiitos. Entäpäs Kerke? No komissio. Onko komissiolla edustaja? Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair, members. Kiitos, puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Pidämme valiokunnan ehdotuksia hyvinä. Ne ovat meidän pyrkimystemme mukaisia ehdotuksia. On myös hyvä, että uusi politiikka rikkomusmenettelyissä on saanut tukea. Tämä on komission yksi painopistealueista. Kiitos. Edustaja Petir, olkaa hyvä. Some... Jos haluatte vielä kommentoida loppuun. Kiitos puheenjohtaja. On selvää, että tiedot, jonka pohjalta puheenvuorossani puhuin, vaativat meitä toimimaan nopeasti ja tekemään läheisempää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. En koskaan kannata sitä, että heti turvaudutaan sanktioihin. Pilottihankkeiden kokemukset ovat olleet erinomaisia. Jos toimimme tässä avoimemmin, niin saamme oikea-aikaisesti hyviä tuloksia aikaan. Kaikkien jäsenvaltioiden luonnollisesti tulee siirtää direktiivit kansalliseen lainsäädäntöön ja myös täytäntöönpanna lainsäädäntöä. Silloin kun kyse on ympäristölainsäädännöstä, niin toki ongelmia on paljon. Suuri tapausten määrä osoittaa sen, että kansalaiset ovat tietoisempia suojella ympäristöä. He ovat myös tietoisempia siitä, että he voivat itse toimia aktiivisesti näissä kysymyksissä. On syytä painottaa myös sitä, että myös yritykset osallistuvat tähän työhön. Ne ovat tehneet ehdotuksia, ovat esittäneet kysymyksiä. Jos kaikki tekevät yhteistyötä, kaikki jäsenvaltiot, kaikki instituutiot, yksityinen ja julkinen sektori ja kansalaiset ja myös kansalaisjärjestöt, niin tätä kautta saamme parempia tuloksia aikaiseksi ympäristön suojelun alalla mehän haluamme jättää planeetan hyvään kuntoon tuleville sukupolville. Kiitos. Exactly. Thank you. Aivan niin. Kiitos, edustaja Petir. Kollegat, tämän iltapäivän esityslista on nyt käyty loppuun. Tapaamme huomenna kello yhdeksän. Tämän lausunnon suhteen edustaja Petir Tarkistusten määräaika on ensimmäinen maaliskuuta ja äänestämme valiokunnassa 27. maaliskuuta. Mukavaa illan jatkoa.